Good morning uh, everybody, welcome uh, to our... Huomenta kaikki. Tervetuloa tänäiseen kokoukseen. Teillä kaikilla on esityslistaluonnos ja jos huomioita ei ole, ilmeisesti ei ole, niin voimme sen hyväksyä. Pari ilmoitusasiaa, kuten tiedätte. Tämä kokous menee nettiin. Tämä on myöskin e-meeting. Ja IMKon uutislehtisestä on tullut uusi numero. Sitten ensimmäinen kohta esityslistalla. Eli toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen. Esittelijän Stefan Ekeli, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin mielelläni voin kertoa, että pääsimme sopimukseen 22. Äh, päivää marraskuuta komission ja neuvoston kanssa ja on myöskin erittäin hienoa, että prioriteetteja saimme trilogissa läpi. Ne olivat seuraavanlaisia. Ensinnäkin menettelyn yksinkertaistaminen, sitten ongelmanratkaisumekanismi ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, niin kutsutun koordinaatioryhmän perustaminen siltä varalta, että tulisi ongelmallisia tilanteita eteen. Euroopan parlamentti onnistui periaatteessa kumppanit vakuuttamaan, että sopimus on erittäin hyvä ja tämä on erittäin hyvä aikataulu. Myöskin parissa kuukaudessa tämä saatiin aikaan. Ja siksi haluaisin kollegoja kiittää niitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä ja erityisesti IMKON äh, asiantuntijoita. Äh, meillä on täällä kaikkein Euroopan parlamentin kaikkein äh, asiantuntivimmat avustajat. Kiitoksia. Kiitoksi ja onnittelut. Ja sitten seuraavaksi kulttuuriesineiden tuonti. Tässä jaamme toimivaltuudet Intan kanssa. Dalton on esittelijänä, mutta hän ei päässyt paikalle, joten hän pyysi, että minä lukisin hänen puolestaan tämän tekstin. Eli hän haluaa sanoa, että viime viikolla oli ensimmäiset kolmikantaneuvottelut ja siellä parlamentti, neuvosto ja komissio esittelivät kantansa ja prioriteettinsa tässä asiassa. Parlamentti korostaa, että tarvitaan tehokasta sääntelyä, joka toimii kohdennetulla tavalla ja tällä tavalla voidaan tukea kulttuuriperintöä. On asioita, joita tulee ratkaista, esimerkiksi erilaisia lähestymistapoja liitteissä, joissa puhutaan tuotteista, jotka kuuluvat asetuksen piiriin ja kuinka paljon aikaa tarvitaan ennen kuin asetusta voidaan täysimittaisesti soveltaa. Ja Strasbourgissa on lisää neuvotteluita ja toivottavasti pääsemme siellä riittävästi eteenpäin poliittisissa asioissa tavalla, joka tyydyttää parlamenttia. Eli tämä siis kulttuurijäseniden tuonnista. Ja seuraava EUn tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin, kuin on kyse yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista. Ja esittelijä on Mitsi. Eli Mitsi, olkaa hyvä. So, good morning. Sorry for rushing and being... Hyvää huomenta. Pahoittelen, että olen hiukan myöhässä. Kyllä todellakin me olemme tilanteessa, jossa emme oikein tiedä, mihin suuntaan Brexit etenee, mikä tilanne on. Tilanne kehittyy koko ajan ja muuttuu brittiparlamentissa ja tiedämme, että Brexitissä voit käydä miten tahansa. Me nyt toivomme tietenkin, että jotakin tapahtuisi niin, että yhdistyneet kuningaskunnat jäisivät unionin jäseniksi, mutta meidän täytyy kunnioittaa kansanäänestystulosta. Sitä täytyy kunnioittaa. Joten meidän täytyy varmistaa se, että me olemme valmiita kaikkiin skenaarioihin. Ja tästä syystä esittelijänä kollegoideni kanssa tehdessämme töitä tämän asian parissa olemme pyrkineet ainakin automaatioteollisuudessa toimimaan niin, ettei ero aiheuta seuraamuksia. Tämähän on tärkeää teollisuutta Euroopan unionin jäsenmaille. Meillä 27. marraskuuta trilogi jossa neuvoston ja komission toive tehdä yhteistyötä parlamentissa tuli esiin. Me pyrimme löytämään poliittisen konsensuksen niin, että asia saataisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ja täytyy sanoa, että trilogi oli todennäköisesti historian lyhyin. Me löysimme siis kompromissin kaikkien tarkistusten suhteen eh, sekä neuvoston että parlamentin. Ja me pyrimme toimimaan niin, että kaikki 27 tyyppihyväksystä viranomaista voivat jatkaa ilman, että häiriötä aiheutuu mahdollisimman vähän. Ja lopulta kirjoitamme mukaan säädöksiä koskien tieliikenne- ja ei-tieliikenneajoneuvoja ja ei-tieliikennelaitteita. Tämä ei ollut helppoa, mutta onnistuimme tässä. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeudellinen epävarmuus, joka saattaisi suutta, suurta teo- taloudellista ja taloudellista haittaa aiheuttaa autoteollisuudelle ja vaikuttaa tuhansiin työntekijöihin ja negatiivisesti myöskin kuluttajien on jotakin, mihin me nyt puutuimme ja me korjasimme tilanteen. Tämä on erittäin hieno asia ja näin lopullinen konsolidoitu teksti voidaan tuoda joulukuun täysistun viikolla, ensi viikolla äänestykseen täysistuntoon. Ja toivon, että te ja poliittiset ryhmät tuette ensi viikolla tätä. Tämä tulee vähentämään niitä vaikutuksia, joita brittien ero unionista aiheuttaa kuluttajille ja teollisuudelle. Haluaisin lopuksi kiittää vielä varjoesittelijöitä heidän tukeaan ja myöskin neuvonantajiamme, jotka ovat auttaneet tässä asiassa. Tämä on ensimmäinen Brexit-kysymys, jonka saimme päätökseen ennen tämän vuoden loppua ja nyt olemme hiukan valmistautuneita siihen, mikä on edessä Brexitin suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ilmeisesti komissiokin haluaa sanoa jotain. Ai ei. Ei, ei tarvitsekaan. Selvä. Eli sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Eli muita menetelmiä kuin unionin tullikoodekseissa säädettyjä sähköisiä tietojen käsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen. Selimovic on esittelijämme, mutta hän ei taida olla paikalla, Then I propose that we uh, continue... Uh, eli ehdotta, onkohan siis tulossa? Eli mennään sitten seuraavaan kohtaan. Eli moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen kysymys. Ja esittelijä on Tuun, eli olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja hyvin. Tosissani nyt pyytäisin kiinnittävän asian huomiota. Huomiota sillä me keskustelimme tänään hyvin äh, täsmällisestä merkityksestä. Tässä äh, minä esittelen äh, tarkistukseni yleiseen turvallisuuteen liittyen. Toivottavasti olette ehtineet sen lukemaan. Tämä kaksi viikkoa sitten tuotiin käsittelyyn. Tässä on 60 tarkistusta. En voi kaikkia yksityiskohtaisesti mennä läpi, mutta muutaman yleisen asian haluaisin esitellä liittyen siihen, mikä tätä mietintöä on ohjannut. Ensimmäinen asia, meidän täytyy kaikkien tunnistaa se, kuinka vakava tämä ongelma on ja kuinka suuri ja kiireellinen tarve toimelle nyt on. 25 300 henkilöä kuolee Euroopan unionissa. Kuoli viime vuonna äh, kolareissa ja tämän lisäksi noin miljoona henkilöä loukkaantui, joista 100 000 vakavasti. Tämän lisäksi nykyisin äh, huomaamme, että tieliikennekuolemien ja onnettomuuksien määrä Euroopan unionissa ei enää laske ja vuoden 2020 tavoite vuoteen 2020 mennessä, 2010 mennessä oli puolittaa ähm, 15 700 15 kuolonuhrien määrä ja kuulostaa kauhealta, että meidän kunnianhimomme tässä on se, että pyrimme vain siihen, että lähestulkoon 16 000 henkilöä kuolee kuolin kolareissa. Ja tämän lisäksi se, että me emme ole päässeet tavoitteeseemme puolittaa eh, kuolintapaukset tieliikenteessä, tämän lainsäädännöllisen puitteiston sisällä se vaikuttaa hyvin epätodennäköisesti. Tietenkin meidän tavoitteemme pitäisi olla se, että kuolonkolareita ei tapahdu teillämme lainkaan, ja olen varma, että tuette minua tässä tässä mietintöluonnoksessa pyrin osoittamaan, mitkä ovat turvallisuusjärjestelmien käyttöönoton aikataulut ja mitkä ovat ne delegoidut säädökset, jotka vastaavat näitä ja pyydän ne näille. Ja tämän lisäksi toiseksi komissio on erittäin hyvän aloitteen tehnyt. Haluaisin korostaa sitä ja kiittää komissiota. Komissio on hyvin laajalti saanut eri yhteyksissä kehuja vaikuttaa siltä, että tarkastusmäärä 60 on suuri, mutta yleinen linja on yhä edelleen sama. Olemme keskustelleet asiasta varjoesittelijöiden kanssa. Tärkeää kuitenkin on huomata se, että tässä kyseessä on paketti ja me tulemme konkreettisia tuloksia saamaan aikaan äh, kuolontapausten ja loukkaantumisten osalta tieliikenteessä vain, jos me kaikki toimet toteutamme. Eli pyytäisin nyt myöskin, ettette täältä nouki rusinoita pullasta. Meidän täytyy koko paketti ottaa käyttöön, jos haluamme tuloksia. Tässä kyseessä ovat ajoneuvoa automaattisesti ohjaavat järjestelmät, turvallisuusjärjestelmät ja passiiviset turvallisuusjärjestelmät. Kolmas asia, jota haluaisin korostaa, on se, että kaikki nämä toimet äh, toimivat äh, vain, jos kuluttajat ne hyväksyvät. Äh, me tarvitsemme kuluttajien hyväksyntää. Jos autonomisia ajoneuvoja otetaan käyttöön jossakin vaiheessa, suurin osa tämän mietinnön ehdotuksista ovat aivan välttämättömiä. Samaan aikaan niitä ei tulla ottamaan käyttöön, jos käyttäjät eivät ole vakuuttuneita siitä, että nämä toimet ovat hyödyllisiä. Tästä syystä mietinnössä minä keskityn niihin kysymyksiin, jotka koskevat äh, yksityisyyttä ja tietosuojaa ja käyttäjien kokemuksia. Ja aivan lopuksi haluaisin sanoa, että minulle, ja olen varma, että jaamme tämän kannan, minulle kaikkein tärkeintä on suojella kaikkein haavoittuvaisempia henkilöitä – tässä yhteydessä järjestelmät, jotka pyöräilijöitä ja kävelijöitä ja Segwayn ja skuuttereiden käyttäjiä suojaavat, ovat mielestäni aivan ensiarvoisen tärkeitä. Ja kuten olette varmaankin havainneet, nämä laitteet muuttavat kaupunkien luontoa, sillä niiden käyttö kasvaa niin paljon, että meidän pitää tässä yhteydessä välttää riskiä, joka niiden käytöstä vähen koituu. Minä odotan keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa. Olen varma, että pääsemme merkitykselliseen tulokseen ja olen varma, että merkittävällä tavalla onnistumme vähentämään ähm, kuolintapauksia ja loukkaantumisia Euroopan unionin tieliikenteessä. Kiitoksia. Uh, and then we go to the shadow. Kiitos sitten varjoesittelijät. Sinä olkaa hyvä. A děkuji paní zpravodajce za prezentaci. Já k většině eh, těch představených bodů nemám moc co doplnit, eh, protože... Kiitoksia. Minulla ei ole paljon lisättävää tähän, koska tässä on todella hyvä pohja työllemme. Pari sanaa kuitenkin. Täytyy sanoa, että lähtökohta, jonka esittelijä mainitsee, niin olen siitä täysin samaa mieltä. Mielestäni meidän täytyy määritellä teknologia sillä tavalla, että pystymme helpottamaan kuljettajien elämää. On erittäin tärkeää, että myöskin kuljettajat hyväksyvät nämä toimet, jotta ne pystytään toteuttamaan tehokkaasti. SND-ryhmälle on tärkeää mainita meidän täytyy tietää, kenellä on pääsy näihin tietoihin. Eli meidän täytyy tässä kohtaa vielä täsmentää asioita. Olen aika skeptinen kameroiden käytön suhteen, jotka nauhoittavat ajoneuvojen sisäpuolella. Meillä on jo teknologiaa, joten mielestäni meidän ei tarvitse mennä pidemmälle tiettyjen järjestelmien käyttöönottoa voitaisiin vauhdittaa, siitä olen samaa mieltä. Ja myöskin on varmistettava suora näkyvyys, kun ajatellaan rekkakuskeja. Tämä pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ja sitten muut turvallisuuskysymykset eivät ole mukana tässä ehdotuksessa. Esimerkiksi kuolleet kulmat tietyissä ajoneuvoissa – Sitten esimerkiksi takapenkin turvavöiden toiminta. Eli näissä asioissa on vielä parantamisen varaa. Esittelijä on ehdottanut, että ainakin 12 kuukautta ennen näiden toimien toteuttamista pitäisi julkistaa nämä tiedot ja olen siitä samaa mieltä. Sitten infrastruktuurin valmistelu on myöskin tärkeää, mutta ikävä kyllä kukaan ei ole pystynyt antamaan minulle ajan, asiankohtaisia tietoja. Meidän täytyy valmistautua tähän järjestelmään ja sen tuloon sisämarkkinoille. Tämä riippuu erilaisista teistä ja sitten on vanhempia ajoneuvoja, joissa ei ole turvallisuusjärjestelmiä ja uudempia, joissa on tämä järjestelmä. Ja sitten on pitkä kausi, jolloin nämä kaksi autotyyppiä ovat olemassa rinnakkain. Ja kuskihan on vastuussa ajoneuvostaan ja on hienoa, että meillä on ollut hyvä yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. E Kiitoksia ECRstä Dan Dalton ja hän pyysi minua lukemaan hänen puolestaan tämän tekstin. Eli kuten viime keskustelussa totesin, ECR yleisesti ottaen pitää hyvänä ehdotusta. Siitä on valmisteltu vuosikausia ja siellä on monia myönteisiä parannuksia, kun ajatellaan tieturvallisuutta – Haluaisin kiittää esittelijää vientitulonnoksesta tuen komission ehdotusta, mutta tällä tavalla sitä voidaan myönteisesti parantaa. Pidämme hyvänä sitä, että tavoitteena on nopeasti hyväksyä uudet turvallisuusstandardit ja erityisesti pidämme hyvänä ehdotuksia, jotka liittyvät teknologian neutraalisuuteen. Se on tärkeä osa työtämme valiokunnassa, jotta voimme varmistaa sen, että asetukset ovat toimivia myös tulevaisuudessa. Ja sitten meidän täytyy valvoa myöskin tietojen yksityisyyttä. Ja meillä pystyy, pitää olla myöskin ajossa auttavia järjestelmiä. Ja meillä pitää olla yhtenäiset tietojen tallentamistandardit. Tämä työ on käynnissä ja meidän täytyy tätä asiaa seurata. Ja haluaisimme kiittää esittelijää tarkistuksista ja on hyvä, että pyritään lisäämään käyttäjien hyväksyntää. Ja tästä asiasta laaditaan tarkistuksia ja haluamme varmistaa, että teksti on teknologisesti neutraali ja siinä keskitytään siihen, kuinka käytännöllistä tämä on lähiaikoina. Esimerkiksi jos on käytössä epäluotettavia tietoja eri alueilla ja eri maissa. Olemme huolissamme, että tämä saattaa luoda enemmän ongelmia kuin se ratkaisee. Ja sitten meidän täytyy olla hiukan varovaisia sen suhteen, miten sovelletaan uusia vaatimuksia PK- ja mikrovalmistajiin ja erityisajoneuvoihin, esimerkiksi niihin, jotka on tehty vammaisille ja esimerkiksi tietyt vaatimukset saattavat olla suhteettomia. On puhuttu myöskin täytäntöönpanoja säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä, mutta tämä on poliittinen kysymys. Ja lopuksi ja sitten suora näkyvyysvaatimus rekoille. Haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeä tämä asia meille on. Lontoossa 78 prosenttia pyöräilijäkuolemista liittyi rekkoihin. Ja kun ajatellaan, kuinka vähän Lontoossa on rekkoja, eli se osoittaa, että meillä on vakava ongelma. On selkeitä rekkojen suunnitteluun liittyviä ongelmia, monissa on kuolleita kulmia, kaikki tietävät, että näihin asioihin tulee puuttua mahdollisimman pikaisesti. Nyt teillä on jo raskaita ajoneuvoja, joissa on alhaisempi kuskinpenkki ja isommat ikkunat. Eli meillä on jo näitä ajoneuvoja teillämme, ja kuten viimeksi sanoin, me voisimme olla hiukan kunnianhimoisempia kuin komission ehdotus 2024 uusille malleille ja 2026 vanhoille malleille. Mielestäni se olisi kohtuullinen aikataulu. Eli tässä muutamia ajatuksistamme odotamme yhteistyötä kollegoiden kanssa tulevina viikkoina ja kuukausina. Eli se siis Dan Daltonilta ja sitten Aldesta Haranzova ja sitten Miltenbyr puhuu hänen puolestaan uralla. Kiitos puheenjohtaja. Luen Lita Harantsavan Allen Varjan tekstin ensiksi kiitään. Miten mietintö luonnoksesta esittelee tästä tärkeästä asiasta. Että tämä on tervetullut Diitalle. Hän on sitä mieltä, että tämä on arvokas panas IMKon lopulliselle kannalle asetuksesta. Siinä on tärkeitä askeita eteenpäin parlamentin yhteiselle työlle tämän asian parissa ja hän toivoo, että pääsemme aika nopeasti eteenpäin äänestääksemme valiokunnassa erityisesti siksi, että neuvoston yleinen kanta on jo hyväksytty. Sisällön suhteen hän haluaisi onnitella tarkistuksia. Hän on tehnyt myös tässä tekstissä vastataan kaikkien suurten poliittisten ryhmien huoliin ja monien sidosryhmien myös, joita oli työpajassa viime viikolla esitetty. Muutama kohta. Ensinnäkin on myönteistä, että mietinnössä puututaan useampaan laajalaiseen kysymykseen mukaan lukien ää, niiden työkäyttäjillä liikkujien tilanne, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Estetty aikaraja ja voimanastumispäivä ovat kunnianhimoisia. Niitä uskoo, että esitys menee oikeaan suuntaan, mutta täytyy antaa sille lisäharkintaa, jotta voimme varmistautua, että pysymme realistissa kausissa. Niitä on myös tervetullut, että tässä on ehdotuksia jotka koskevat erityistoimia, jotka ovat esitysluonnoksessa, kuten älykkäys, nopeuksen selvittäminen sekä suunnan varmistaminen, ajosuunnan varmistaminen. On hyödyllistä, että tällaista teknologiaa käytetään ajoneuvossa, mutta silloin yksityisyys ja tiedon kerääminen ja tiedon käsittely ovat tärkeitä. Kaikkeen Tällä estävällä että täytyy noudattaa EUn tietosuojamääräyksiä. Eli vielä kerran kiitokset esittelijälle työstä Edita odottaa vastaista yhteistyötä tämän astuksen parissa esittelijän ja varjostelijan kanssa. The... Kiitos. Ja vihreistä Pascal Durand, ole hyvä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja aivan nopeasti. Haluaisin vain eh, korostaa tiettyjä asioita. Tietenkin haluaisin aluksi kiittää esittelijän työtä ja haluaisin yksinkertaisesti todeta, että meillä on tässä toteamus, joka on melkoisen surullinen. Me olemme 50 eh, prosentilla ajoneuvojen matkustajien mm, kolme tapauksia vähentäneet, mutta vain 25 prosentilla on pyöräilijöiden, ja meidän täytyy puuttua tähän eh, surulliseen tilanteeseen ja muuttaa se nopeasti. Ja sitten haluaisin palata siihen, mitä Pascal sanoi liittyen tietosuojaan. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että tietosuojakysymykset otetaan lukuun ja me haluaisimme myöskin voida keskittyä tässä yhteydessä rekka autojen kysymykseen. Ne ovat vastuussa suuresta osasta onnettomuuksia, eivät siksi, että kuljettajat tekisivät virheitä, vaan siksi, eh, minkälainen niiden, niiden rakenne on. Me olemme Lontoossa nähneet melkoisen tehokkaita ratkaisuja, jotka ovat eh, vähentäneet eh, onnettomuuksia. Tarkoituksena on muuttaa kuorma-autojen, rekka-autojen, pienien ja suurien malleja. Tässä on tietenkin erilaisia vaikutuksia ja muokata niitä ja löytää järjestelmä, joka tekisi mahdolliseksi puuttua rekkautojen aukeaviin oviin, sillä usein pyöräilijä joutuu onnettomuuteen, kun, onnettomuuteen, kun rekkauton ovi äkkiä avataan. Tässä on mahdollisuuksia siis turvallisuutta parantaa Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitos sitten Juvan. Merci, madame la Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi jaan kaikkea, mitä Rosa Tuun on sanonut. Kiitän häntä työstä. Ja meillä on tietysti erittäin myönteinen suhtautuminen komission alkuperäiseen tekstiin. Ja totta kai ää, turvallisuutta ne voi kyseenalaistaa. Ja tällä tekstillä on se etu, että se voi antaa säätelyedun teollisuudelle. Selppikku juttu neljänneksi. Ja tämä neljäs on ainoa epäilys joka jää jäljelle. Me kohtaamme teollisuuden lobareita, jotka selittävät meille toimia. Ne vaikuttavat hyviltä, kun komission ehdotusta kuuntelee, mutta ne eivät ole teknisesti saavutettavia annetussa aikarajoissa. Uskoisin esittelijä ja komissio, mutta meidän täytyy selvittää, ovatko nämä pelot, joita meille esitellään, todellisia vai ei. Kiitos, Sten Grappini. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin puhua tästä kohdasta, koska tämä on hyvin monimutkainen mietintö, kuten esittelijä sanoi. Aihe hyvin monimutkainen, eli mietinnöllä pyritään korjaamaan tiettyjä tilastoihin liittyviä kysymyksiä, mutta mutta myöskin teollisuutta pyritään saamaan käyttämään modernimpaa teknologiaa. Itse olen tehnyt muutamia tarkistuksia, mutta haluaisin selvittää pari asiaa. Täytäntöönpano, määräaika. Sen pitää sopia yhteen teknologian kanssa, jota realistisesti voitaisiin hyödyntää. Tästä on puhuttu jo sidosryhmien kanssa. Eli tietysti tämä pitää tehdä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, mutta meidän täytyy ottaa myöskin käyttäjien kannat huomioon eikä keskittyä pelkästään teoriaan. En ole varma komission ehdotuksesta, mutta siellä on mainittu siitä, että tallennetaan tietoja onnettomuutta ennen, jälkeen ja sen aikana, mutta en tiedä miksi tarvitaan tietoja onnettomuuden jälkeen. Eli tietysti ymmärrän, että tarvitaan tietoja onnettomuuden ajalta, mutta miksi tietoja pitäisi kerätä sen jälkeen, kun onnettomuus on tapahtunut? Koska silloin ne pitäisi keskittyä uhreihin tai potilaisiin tai muihin asioihin. Ja tällainen palaute liittyen kaasupolkimeen, niin se ei ole kovin realistista, koska oikeastaan tämä järjestelmä ei vielä toimi kunnolla. Eli ehkä meidän pitää miettiä vaihtoehtoja tarkistuksissamme pitäisi todeta, että pitäisi olla tietojärjestelmä käytössä, josta saisi tarvittavansa tiedot sen sijaan, että saisi näitä polkimen tietoja. Tämä on todella keskeinen mietintö ja esittelijällä on ollut hankaluuksia tämän aiheen ja tarkistusten kanssa. On vaikea löytää oikea tasapaino, kun ajatellaan määräaikoja lainsäädännössä – ja toisaalta pitää sitten antaa teollisuudelle aikaa kehittää teknologiaa, jota on vaadittu, jotta voidaan vähentää näitä onnettomuuksia. Ja toivottavasti tarkistukseni otetaan mukaan kompromisseihin, jotta saamme aikaan hyvän tuloksen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta Chikovska, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Huomenta ja kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia keskustelusta ja kaikista näitä kommenteista, joita on tehty liittyy mietintöön, joita var- esittelijä teki ja kaikista kysymyksistä. Komissio haluaisi kiittää siitä, että me mietintö on valmisteltu hyvin nopeasti. Me olemme sitä mieltä, että kaikki tarkistukset, joita esittelijä esitti, parantavat tekstin laatua, eivät vain teknologian neutraaliuden, vaan myöskin kunnianhimoisemman aikataulun vuoksi meidän täytyy tarkastella näitä, mutta ymmärrämme hyvin niiden perusteet. Muutama huomio. Mekin esittelijän lailla olemme sitä mieltä, että kyseessä on toimenpidepaketti. Meidän ei pitäisi valikoida täältä tekstistä tiettyjä toimia ja jättää toisia pois, sillä ne toimivat vain, kun ne toteutetaan kaikki. Nämä vahvistavat toinen toisiaan. Eli todellakin meillä on intressien mukaista se, että koko paketti hyväksyttäisiin. Toisekseen kiitämme työstä, jota on tehty, kun on haluttu tehdä tästä nopeasta älykkäästä toimeenpanosta vahvempaa. Ja mm, on tärkeää, että ratkaisut toimivat oikeissa olosuhteissa, siksi esittelijän suunta on oikeanlainen ja me tuemme sitä. Ja haluaisin selventää yhtä asiaa tai yhtä väärinkäsitystä, joka on tullut esiin. AIS on järjestelmä, joka voidaan ohittaa hyvin sujuvasti. Tällainen järjestelmä voidaan siis hyvin hienovaraisesti ja helposti ohittaa. Niin se toimii. Mitä tulee sitten tietoon, no, tämä vaikuttaa olevan tärkeää. Meille on esitetty hiljattain juuri kysymys, miksi tarvitsemme tietoa onnettomuuden jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tietyt järjestelmät aktivoituvat hyvin nopeasti onnettomuuden jälkeen, mutta vasta onnettomuuden jälkeen. Siksi tätä on ehdotettu. Ja viimeinen asia, jota haluaisin korostaa, on aikataulu. Komissio vetoa parlamenttiin ja neuvostoon, jotta teksti saettaisiin päätökseen ja hyväksyttäisiin tulevina kuukausina. Tässä kysymyksessä on turvallisuus, kysymyksessä on ähm, varmuus valmistajille, mutta myöskin tyyppihyväksyjä viranomaisille. Ja tässä on myöskin Euroopan unionin automaatioon ähm, automaation äh, liittyvä johtorooli kyseessä. Jos me haluamme, että meitä pidetään ajoneuvojen automatisaation globaalina johtajana ja uskottavana sellaisena, tämä mietintö on tärkeä ja siksi jälleen kerran komissio vetoaa parlamenttiin, jotta tämä teksti hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti. Tietenkin olemme käytössänne, jos tarvitsette vielä lisäselvennystä. Kiitoksia. Finally we have, uh... Kiitoksia. Ja lopuksi vielä esittelijä Rosale, hyvä. Thank you very much. Ja lyhyesti Paljon kiitoksia. Kiitos kaikille varjasittelijöiltä mielipiteistä Nellille, Dieterille, Pascalille, Dieterille, Marialle kommenteista. Keskustellaan näistä varjostelijoiden kokouksessa. Ymmärrän, että meillä ei täällä ole aikaa. Pari ihan lyhyttä kommenttia. Ajoitus. Meilläkin aika on kallista. Ja kaikki on paljon kiinni neuvostosta. Laskin ajatuksen mahdollisimman tarkkaan. Ja komissio voi olla varma, että meillekin aika on kallista. Haluan käsitellä tämän hyvin nopeasti. Mutta auttakaa meitä saamaan vähän vauhtia neuvostoon. Ja sitten on yksi asia, josta ei ole puhuttu. Kaikki muutokset, joita ovat sellaisia, että isommat ajoneuvot eivät ole turvallisempaa kuin pienet. Ja pienet eivät ole kalempia kuin isot. Osa näistä laitteista ovat tunnettuja ja käytettävissä. Se, että lait velvoitteet tulevat pakolliseksi. Tällä muuttaa tilannetta. Rekat, minä perehdyn Lontoon ratkaisuihin ja olen tyytyväinen, että me keskustelemme yksityiskohtaisesti. Ja jos komissio valmistelee spesifikaatiot nopeasti ja he työskentelevät asian parissa, niin sitten me tiedämme ne ajoissa täytäntöpanoa ajatellen. Ja viimeinen kommentti olen tyytyväinen, että me keskitymme niihin, jotka ovat vähiten suojattuja kaikkein haavoittuvimpia tieliikenteessä. Olen varma, että nopeasti pääsemme hyvään myönteiseen tulokseen varjoesittelijöiden ja komission kanssa yhteistyössä. Kiitos. And the uh, deadline... Kiitoksia ja määräaika tarkistuksen jättämiselle on 12. joulukuuta puolelta päivin. Ja nyt voimme sitten siirtyä äänestyksiin. And uh, we have uh, some files on our agenda. Eli ensimmäinen kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin täytäntöönpano. Eli aloitamme saman tien. Eli ensin kompromissi yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis haluaisitko puheenvuoron sulla? Salve, presidente. Kiitoksia. Yksi pyyntö liittyen yhteen suulliseen tarkistukseen. Esittelijä Komi ei ole hyväksynyt käytäntöä, joka liittyy hyvään yhteistyöhön poliittisen ryhmien välillä, eli että äänestettäisiin erikseen tietyistä tarkistuksista liittyen kompromissin 9, 66, 69 ja 70. Nämä ovat tarkistuksia, jossa halutaan suojella yrityksiä esimerkiksi häädöiltä. Ja tällä tavalla suojellaan yksityiselämää ja yksilöiden ihmisarvoa. Eli pyytäisi mahdollisuutta äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta ja haluaisin tietää, miksei ole annettu mahdollisuutta esittää tarkistusta ryhmällemme. Kiitos. Eh, Mr. Zulu, eh, what you are saying... Niin sulla, tämä liittyy siis kompromissiin yhdeksän, eli hoidetaan tämä sitten, kun olemme siinä kohtaa äänestyslistalla. Ja sitten toinen kysymyksenne. Meillä on paljon erillisiä kohta kohta äänestyksiä, joita, joita on pyydetty, mutta kaikkien näiden osalta, joita on pyydetty, meillä on selkeä syy sille, miksi niitä ei ole hyväksytty. Se liittyy siihen, että ne on jo katettu kompromissitarkistuksella tai muilla. Eli Voitte saada tämän luettelon, jos haluatte, mutta palaamme tähän suullisen tarkistukseen sitten, kun olemme kompromississa yhdeksän. Eli kompromistarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 pu- ei kun se raukeakin.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 edes kerran ollut varjostelun kokouksessa, niin ehkä hän olisi ymmärtänyt, miksi katson, että poliittinen kysymys täytyy ottaa huomioon ennen kuin lähdetään kritisoimaan näitä kysymyksiä. Mutta me olemme jo tyyp- tottuneet tämän tyyppiseen kritiikkiin. No selitin tämän jo, että tämä ei liity meidän valintaamme, vaan tämän sihteerin, sihteeristön valinta. Eli osa näistä on jo katettuna, ja mitä tulee tähän aiheeseen, Italian kolmen prosentin taso, jolla maksetaan julkishallinnon velkoja. Ja meidän pitää pyrkiä välttämään se, että esimerkiksi taloja, taloista hädettäisiin ihmisiä. Ja me pyrimme suojelemaan yrityksiä niin, että ensimmäistä asuntoa, ensimmäistä asuntoa häidennetä. Ja sitten toinen asia, josta Zulle puhui viiden tähden liikkeen edustajana. Hän on puhunut pk-yritysten suojelusta. Tämä on nyt kolmas kerta, kun pk-yritykset ovat osoittaneet mieltään Italiassa hallitusta vastaan. Kiitos. Thank you very much. Um, so... Kiitoksia. Eli meillä on tämä Zullon suullinen tarkistus, niin olkaa hyvä. Mutta meillä nyt ei ole aikaa käydä keskustelua, nyt vain äänestetään. So one Yksi vain. Solo un chiarimento. Yksi selvennys. Komi tietää, että minulla oli edustaja kaikissa kokouksissa. Itse en päässyt kaikkiin kokouksiin kyllä, mutta meillä on aina ollut selkeä kanta. Ja sitten toinen asia, jos sanotaan, että tarkistuksemme on katettu kompromisseissa, jos näin olisi, niin sitten emme pyytäisi erillisäänestystä tarkistuksesta. Eli me katsomme, että ne eivät ole katettuina meidän poliittisen näkemyksemme mukaisesti. Onorevole Zullo, il suo stipendio lo... En sulle. Virkamiehillä on velvollisuuksia tulla kokouksiin ja teillekin maksetaan tästä, eli tulkaa näihin kokouksiin, koska muuten sitten virkamiehille voidaan antaa myöskin teidän palkkanne sitten. Uh, eli luen nyt tämän suullisen tarkistuksen. Se täytyy ensin lukea. Eli kohta yhdeksän. Eli Zullo haluaisi lisätä sanojen toisen kerran, kun Emisa mainittu, eli taataan lainat pk-yritysten osalta, joilla on, joille julkishallinto on velkaa ja muut julkisviranomaiset, jotta he eivät joudu tämän takia konkurssiin. Erityisesti so- sosiaaliturvakysymykset yrityksissä pitää suojata veloilta. Meidän täytyy suojella yrityksiä jäsenvaltioissa, jotta voidaan suojella niitä, joilla on pankkilainoja, mutta jotka odottavat myöskin maksuja julkishallinnolta, joka sitten saattaa johtaa takavarikointeihin ja on muita toimia, joilla pyritään estämään kotien takavarikointi ja suojelemaan yksilöiden yksityiselämää. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Eli yli kaksi vastustaa tätä, eli silloin siitä ei äänestetä. Ja jatkamme esityslistalla. Eli kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä Tarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Eli tarkistetaan tämä. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tarkistus 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta kaksi vastaan, eli onnittelut esittelijälle. Ja sitten sitten seuraava äänestys. Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten. Charles de Mose on esittelijä. Eli ensin kompromissi, tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi sitten kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kolme. Löysivätkö kaikki sen? Eli kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 4. Eli kompromissi 4. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan. Eli kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Jotkut kansanpuolueista äänestivät tätä vastaan. Eli kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 10. Puolesta vastaan. Tyhjä. Täytyy tarkistaa tämä. Eli kompromissi 10. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme kompromissiin 12. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 13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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 37. Kompromissi 37. Seuraavaksi. löysin sen. Se on aivan listan lopussa. Kompromissi 37 siis puolesta vastaan. Uskoakseni tämä oli hylätty, mutta tarkistamme vielä 30, kompromissi 37. Äänestys päättyy. Ja tämä oli hylätty. todellakin niin meidän täytyy äänestää tarkistuksista erikseen, koska tämä oli hylätty 23 puolesta. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt voimme siirtyä loppuäänestykseen koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 6 vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt äänestämme neuvottelumandaatista toimielinten välisten neuvotteluiden käynnistymiseksi. Äänestämme myöskin koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja tämäkin oli hyväksytty 28 puolesta 6 vastaan. Onnittelut esittelijälle. Kristel, haluatko käyttää puheenvuoron? All the... Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Keskusteluja on ollut paljon. Kaikki ryhmät olivat mukana. Kiitokset siitä. Tämä on mielestäni hyvä kompromissi. Ja odotan neuvotteluita neuvoston kanssa toivottavasti mahdollisimman pian. Mutta kiittäisin myös henkilöstöäni ja intenssihteeristöä erittäin hyvin tehdystä työstä. Paljon kiitoksia. Ja neuvottelu. Thank you, Crystal, and congratulations. Uh... Paljon kiitoksia ja onnittelut jälleen kerran. Nyt voimme siirtyä seuraavaan äänestykseen. Kyseessä on tulliohjelma tullialan yhteistyön luomiseksi Maria Grappini. Tarkist- kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 ja 15 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni tämä oli hylätty, mutta tarkistamme vielä 51 ja 15. Äänestys päättyy ja tämä oli hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistuksiin 57, 58, 4 ja 18. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 62 ja 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 ja 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 65 ja 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 66 ja 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 67 ja 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 68 puolesta vastaan tyhjää. Hy- hylätty 5 puolesta vastaan tyhjää tyhjää. Hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä 27, 72, 30 yhteen? Sopiiko tämä? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä 74 74, 32 viiva 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi uusi ryhmä 78-35-81. Yhtenä ryhmänä ei sovi. Eli 78-35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, uusi ehdotus 37-81 yhteenryhmänä ei käy. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 ja 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30, voimme tarkistaa tämän 80 ja 38. Äänestys päättyy selvästi hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 81 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tämä raukesikin puheenjohtaja korjaa. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä seuraavaksi 82-29 käy puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 49 raukea 50 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta, 2, puheenjohtajakorja 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 raukeaa seitsemän puolesta vastaan tyhjää Te olette puolesta ilmeisesti EPP, eli hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 45 ja 11 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme tämän 45 ja 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kahdeksan. Se raukeaakin, joten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni, no tarkistetaan, 48. Äänestys päättyy, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksi, yksi, kaksi ja kolme yhtenä ryhmänä. Käykö se? Itse asiassa vain kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys päättyy. 33 puolesta kaksi vastaan. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Haluatko käyttää puheenvuoron? Paljon kiitoksia. Kiitoksia varjoesittelijöille. Työskentelemme todella hyvin yhdessä. Kiitos myös tiimille. Toivottavasti tämä tämän panna mahdollisimman nopeasti. Seuraava äänestys on on tullivalvonnan laitteiden rahoitus. herra Pospi silloin ja... Ja tässä äänestyslistassa on virhe, joten minulle virhe on sivulla kahdeksan, talousarviovaliokunnan kahdeksan ja äh, esittelijän äänestysostus on plussa eikä miinus. Aloitetaan äänestyksestä kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 45 7 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 kohta kohdalta ensimmäinen kohta 1. puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 2. puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 18 puolesta vastaan tyhjä ja epäselvää. Olkaa sen puolesta vai vastaan? Vastaan. Sitten tarkistetaan. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 20 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 47 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty 48 21 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistetaan 48 21. Äänestys päättyy. Hylätty. 49.22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 26. Hyväksytty. 53 neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 28kin. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, ty, tyhjää hyväksytty. Haluatko tarkistaa? Hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 raukea, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kokonaisuus 32 38. Kolmekymmentä kaksi, kuusikymmentä seitsemän väli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta raukeaa. Nippo 35, 38 käykö.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 Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7041 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7142 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Yksi puolesta Tuo raukeakin, joten yhdeksän ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Mikä on EPPn kanta? Se kaatoi ja CPP oli vastaan. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 ja 3 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistetaan 27 ja 3. Hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 25 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 35 ja 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 ja 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan kymmenen. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 12 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 14, 4, 3 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 13 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 4, 14 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 5 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voidaan kannastaa nipusta 79, 50. 70, 50 puolesta 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys elektronisesti. Äänestys päättyy. Hyväksyt 32 puolesta, kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. You want to take the floor? No? Yes? No. <laughs> Haluatteko puhua? Ei. Selvä. Yksi vielä. Two votes. Um, now we will vote on the... Uh... Ja seuraavaksi asetusehdotus. Eli vastavuoroinen tunnustaminen tuotteille. Ek on esittelijä, eli äänestämme tästä sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty 32 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Eli onnittelut esittelijälle. Haluatteko puheenvuoron? Ei. Eli sitten loppuäänestys mandaatista. Ei kun siis toimijoiden välisten keskustelujen tulokset, tyyppi, hyväksyntäkysymys. Ja tämä hoidetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta ja kaksi tyhjää ääntä. Eli onnittelut Mitsille. Eli äänestys päättyy tähän. Haluaisin nyt sanoa jotain. Anna-Maria nyt toimii puheenjohtajana tästä eteenpäin. Eli toivotan teille, no siis me näemme varmaan Strasbourgissa vielä, mutta jos emme, niin toivotan teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Eli nähdään silloin. Kiitos. Dear colleagues, we continue the meeting, so if you want to talk... No niin, kollegat, jatkamme kokousta. Eli palataan näihin kolmikantaneuvotteluihin, jos Selimovic voisi vähän kertoa muita menetelmiä kuin unionin tullikoodekseissa säädettyjä sähköisiä tietojen käsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen. Ole hyvä, jäsenko. Mikrofoni. Now, now, sorry. Thank you very much. Anteeksi, paljon kiitoksia. Minä kerron molemmista trilogeista, joita me olemme käyneet ensinnäkin ähm, tämä Italia-ehdotus, kuten kaikki muistavat tämän vuoden toukokuussa komissio halusi tehdä ehdotuksen tullikoodikson muuttamisesta niin, että Capione Italia otettaisiin huomioon ja italialaiset Lukanojärven vedet, tietyt tekniset muutokset unionin tullikoodeksiin tulivat työn alle samaan aikaan. Ehdotuksen myötä me emme tehneet muutoksia ehdotukseen. Tämä oli tekninen ehdotus. Kyseessä oli tämän ehdotuksen aikataulu. Ja neuvostoparlamentti ja komissio sopivat, että tämän toimen tulisi alkaa ensimmäinen tammikuuta 2020. Tekninen kokous oli tällä viikolla ja varjoesittelijöiden kokous järjestettiin varjoesittelijät vastustivat tätä muutosta aikatauluun, joten minä ähm, päätin, että me emme äänestä asiasta. Toinen trilogi, josta haluaisin kertoa, koskee äh, unionin tullikoodeksen äh, data käsittelyä. Meillä oli ensimmäinen äh, deal, neuvottelu neuvoston kanssa ja me totesimme, ettemme ole samaa mieltä. Kahdessa asiassa ensimmäinen näistä on raportointivelvollisuus, joka komissiolle pitäisi antaa. Me vaadimme sitä, että komission pitäisi raportoida asioista, mahdollisista muutoksista ohjelmaan. Tämä oli syy. En usko, että meillä olisi mitään muuta, mitä ajamme, jos meillä on erilaisia ja teknisiä järjestelmiä, eurooppalainen ja kansallinen, jollakin tavalla pitäisi raportoida siitä matkan varrella, kuinka tilanne kehittyy niin, ettei aikataulu veny entuudestaan. Me siis yhä tulemme vaatimaan tätä ja me tulemme jatkamaan tämän lisäksi myöskin käsittelemään aikataulua. Aikataulu tällä hetkellä olisi 2023. Äh, Neuvosto ei ole samaa mieltä, äh, mutta elleivät he muuta mielipidettään, 2020 tulee olemaan aikataululla. Meillä tulee olemaan vielä yksi kokous, jossa pyrimme löytämään kompromissin asian. Paljon kiitoksia. Report on. Kiitoksia tästä raportista. Ja sitten siirrymme kohtaan 13. Sisämarkkinoita yritysten, mukaan lukenien pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen. Eli käsittelemme kompromissitarkistuksia. 278 tarkistusta on tullut. Ja nyt sitten tarkastelemme kompromissitarkistuksia esittelijältä Dantilta. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, koska meillä on ollut todella hyvää yhteistyötä. Ja voin sanoa, että olemme laatimassa kompromisseja, jotka ovat sen suuntaisia, joita monet haluavat, ja uskon, että enemmistö sitten voi tukea tekstiä tämä teksti ei koske ainoastaan sisämarkkinavaliokuntaan, vaan meille on tullut myöskin lausuntoja monista muista valiokunnista. Eli tämä nyt monimutkaista työtä, koska meidän täytyy tehdä tätä työtä monella saralla muiden valiokuntien kanssa, erityisesti teollisuus- ja talous- ja raha-asioiden ja työllisyysvaliokunnissa, joilla on tietyissä asioissa yksinomainen toimivalta. No kahdessa asiassa olemme löytäneet yhteistä kantaa muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ensinnäkin oma budjettilinta, jolla vahvistetaan markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuutta ja erityistä huomiota pitää kiinnittää verkossa myytäviin tuotteisiin. Ja sitten kompromissitarkistukset, joista on sovittu liittyvät delegoituihin säädöksiin, kun kyse on erityisistä työohjelmista. Eli tällä tavalla Euroopan parlamentin kanta olisi voimakkaampi ja sillä olisi aktiivista valvonta, sillä olisi aktiivisia valvontamahdollisuuksia. Sitten vielä muutama kohta ja kohta asetuksesta, esimerkiksi kohta kolme, joka liittyy tavoitteisiin – ja sitten myöskin kohdat 4 ja 8, jotka liittyvät budjettiin eri budjettikohdista. Kun ajatellaan määrärahoja, joita on varattu, ja kun ajatellaan tarkistuksia kompromisseja, niin olemme viitanneet monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-2027 ja omiin varoihin, niin kuin ne on jo hyväksytty parlamentissa. Ja sitten kun otetaan mukaan painopistealueet, joista parlamentti on puhunut, eli meidän pitäisi tuplata kosmen varat. Sillähän autetaan eurooppalaisia yrityksiä. Ja toivottavasti ensi viikolla seuraavassa varjoesittelyiden kokouksessa ensi torstaina Strasbourgissa pääsemme sitten lopulliseen sopuun. Ja sen jälkeen sitten äänestämme tekstistä – tammikuussa valiokunnassa. Kiitos. Mr. Danti and... Kiitoksia. Ja sitten kansanpuolueesta Schwab, olkaa hyvä. Ja Dank, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puhun nyt Vaideren puolesta. Hän ei tänään päässyt paikalle. Hän katsoo, että sisämarkkinaohjelma on erittäin tärkeä ohjelma ja meidän ehdottomasti täytyy tukea sitä – on hienoa, että rakentava työ, jota on tehty täällä, kompromissit ovat oikeansuuntaisia ja siksi voimme tukea niistä valtaosaa ainoastaan pari huomiota. Me tuemme uutta budjettikohtaa, jolla vahvistetaan markkinavalvontaviranomaisen toimintaa, kuten esitteli ehdottaa, mutta kohdassa kolme haluaisin, että viitataan komissioon ja että se jatkuvasti auttaa ja vahvistaa markkinaviranomaisen toimintaa. Eli heikompia valvontaviranomaisia pitäisi tukea enemmän. Ja sitten tuotteiden laatuerot, se on ongelma sisämarkkinoilla. Ja siksi Vaidere miettii, voitaisiinko tämä ottaa tähän kohtaan kolme, että kuluttajille olisi oikeus saada kaikki tiedot internetin kautta Tästä ehkä voidaan keskustella uudelleen, kun laaditaan kompromisseja. Oliko tämä Bolkenin mietintö? Eli siinä kaikki, mitä Vaideri halusi sanoa. Ja odottelemme rakentavaa keskustelua kompromisseista. Kiitos. E Kiitos sitten ECRstä. Sulik. Ďakujem pekne. V prvom rade by som rád poďakoval za... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää joidenkin tarkistusten hyväksymisestä, mutta teksti kuitenkin keskittyy liikaa kuluttajan suojaan lainsäädännön tarttumiseen. Minusta tämä tuotteiden vastavuoroinen hyväksyminen on tärkeää, koska tämä on usein este sisämarkkinoilla ja se rajoittaa kuluttajan valintaa. Sitten budjetin suhteen odotan, että me ainakin yrittäisimme asettaa jotakin prioriteetteja, koskee jotakin tavoitteita. Älkäämme vain kasvattako budjettia. Meidän pitäisi säilyttää alkuperäinen budjettikomission ehdotuksesta. Ja minusta tämä budjetin kasvattaminen 60 prosentilla ei ole hyväksyttävää. Sitten parlamentin päätöslauselman suhteen – Sehän on yksi syistä, miksi sehän on yksi syy, miksi kasvatimme Kosmen budjettia. Olen pahoillani, että kollegat eivät ymmärrä, että jonka täytyy ansaita noin kaksi miljardia euroa. Ne eivät taivaasta tipu. Keskuspankki ei niitä paina. On kymmeniä tuhansia yrityksiä, jotka täytyy maksaa verot ennen kuin saadaan nämä rahat. Ja sitten kilpailukyvyn tukeminen pumppaamalla 2 miljardia euroa, kun on taloudellista kasvua. En voi allekirjoittaa tätä. Tämä on rahaa hukkaa. EUssa vartaan tietynlaisia yrityksiä, ne pk-yrityksiä, mutta se haittaa muita yrityksiä. Minusta on myönteistä, ohjelmien täyttämisestä. Ja myös tämä tärkeämpää, että rahoitus valvotaan paremmin. Kiitos sitten Allista Selimovic. Madam Chair. Eh- Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja antakaa minun aivan aluksi kiittää esittelijä Dantia erittäin hienosta työstä, jota on tehty tähän mennessä uskoakseni. Me olemme hyvin lähellä yksimielisyyttä varjoesittelijöiden kesken. Meillä on hiukan eroavaisuuksia, mutta kompromissiin varmaankin pääsemme pian. Meidän täytyy vielä eh, hioa tiettyjä kompromisseja, esimerkiksi työntekijöiden äh, mukaanottaminen prosessiin. Minä vastustan tätä ajatusta, sillä tässä tarkoituksena on syventää sisämarkkinoita. Meidän ei pitäisi sotkea jokaista prioriteettia mukaan. Tämä pitäisi olla erityisrahasto vain sisämarkkinoita ajatellen, ja meillä on muita, äh, jotka huolehtivat nimenomaan työntekijöistä, siksi vastustan sitä. Ja eräät haluavat ottaa myöskin alkuperämaa periaatteen mukaan. Me Aldessa vastustamme tätäkin kolmannekseen. Uskoakseni tässä on jonkin verran sanamuotoja liittyen julkisiin hankintoihin, hankintoihin joita pitäisi hioa. Julkiset hankinnat eivät ole sinänsä tavoite, vaan niillä pyritään saamaan jotakin aikaa, niin meidän täytyy vielä viilata tätä, että saamme nimenomaan sen tuloksen, joka haluamme. Muutoin kiittäisin kompromissista ja haluaisin äh, vielä kerran kiittää esittelijä Dantia hänen työstään. Kiitos. Kiitos sitten vihreistä. Soltes, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä herra Dantea työstä. Vihreiden puolesta voin sanoa, että Tällä hetkellä voimme tukea kaikkia kompromissiehdotuksia niistä artikloista, joista on tähän mennessä keskusteltu. Mutta vielä on työtä tehtävänä, mutta suurin osa menee oikeaan suuntaan. Tämä e- epäoikeutta, unjustified sanan käyttö on ratkaisevaa, kun puhumme esteistä sisämarkkinoiden toiminnalle. Ja sitten johdataan kohtaa A. Työntekijät meidän ryhmämme sitä mieltä, että sisämarkkinat ja sen säätelykehikko on sellainen, että sen pitäisi hyödyttää myös työntekijöitä ja ainoastaan yrityksiä. Erityisesti kun puhutaan uusista innovatiivista bisnesmalleista, joista yksi pääkysymyksistä on työntekijöiden oikeuksien vesittäminen ja suojelun vesittäminen eikä pidä viitata ainoastaan hintaan, vaan muihin tärkeisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa. Ympäristökysymykset ja sosiaaliset näkökohdat on otettava huomioon. Eli vielä kerran kiitos hyvästä yhteistyöstä ja odotan vastausta työtä. Kiitoksia Guesta ja Evelidistä ja kollegoita paikalla, eli sitten avaamme keskustelun. Ensimmäisen Vaider, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. So... Uh, Kiitoksia. Eli minä olen varjoesittelijänä. Tulin juuri pari minuuttia sitten ja koordinaattorimme Schwab puhui jo puolestani, mutta haluaisin selventää paria kohtaa. Eli tämä ohjelma on hyvin tärkeä monivuotinen ohjelma ja olen tyytyväinen tästä rakentavasta työstä, jota on tehty kompromissien osalta me tietysti tuemme valtaosaa niistä. Ja tuotteiden laatuerot. Kyse ei ole pelkästään laatu, tie, tiedoista laatueroista, vaan kuluttajilla on oikeus saada samanlaatuisia tuotteita, kun kyse on samasta merkistä. Tämä on tärkeä kysymys. Muuten tässä selkeästi syrjitään keskeitä eurooppalaisia kuluttajia lähinnä. Eli tämä asia täytyy ottaa huomioon kompromissitarkistuksissa. Ei johdatosan kappaleissa, vaan ihan varsinaisessa tekstissä, asetuksessa. Kiitos. Yes, is there any... Kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron? Jos ei, niin sitten palaamme esittelijään. Eli Dantti, ole hyvä. Grazie, Presidenti. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää puheenvuoroista, joita kollegat ovat pitäneet ja haluaisin äh, tietyissä kohdissa myöskin vakuuttaa heitä, kuten kollega Vaideria. On aivan luonnollista luonnollisesti itsestään selvää, että tämä kaksien laatustandardien tuotekysymys on mukana asiassa. Me emme voi kaikki eurooppalaista lainsäädäntöä muuttaa. Luonnollisesti me voimme korostaa tiettyjä aspekteja, mutta me emme voi kuitenkaan tähän tekstiin ja tähän lainsäädäntöön ottaa mukaan kaikkia sellaisia kysymyksiä, joita pitäisi ratkoa jossakin muussa yhteydessä, mutta luonnollisesti artiklassa kolme kompromissi tarkoituksessa kolme tämä asia oli otettu huomioon, kuten myöskin kollega Sudianen huomio. Se oli jo kompromissitarkistuksiin otettu mukaan. Haluaisin kollegoida sanoa myöskin, että on selvää, että jos ECR-ryhmä ei täysin jaa rahoitus, ratkaisua tässä tekstissä, asiat muuttuvat vaikeiksi. Tämä linja on sellainen, joka Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt ja ähm, talousarvioon liittyen meillä on jo ratkaisuja, joita on Euroopan parlamentin äh, monivuotoista rahoituskehystä koskevissa päätöksissä luotu. Mitä tulee sitten kollega Selimovicin, hän toi myöskin esiin alkuperämaa kysymyksen ja me olemme suunnitelleet viittausta tähän nimenomaisesti tuotteiden jäljitettävyyteen. Se on tärkeä elementti. Me olemme tehneet töitä kollega Selimovicin kanssa tässä asiassa muissakin yhteyksissä. Meillä on kompromisseja. Uskon, että me voimme hyvää työtä tässä asiassa tehdä ja vakuuttaa kompromissin siitä linjasta, jonka me haluaisimme omaksua. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy tähän. Ja valiokuntaäänestys on 21. tai 22. tammikuuta. Eli kollegat, nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Eli lausunto vuoden ajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen, eli tämä niin sanottu kesäaikadirektiivi. Muistuttaisin vain, että määräaikatarkistusten jättämisellä on 12. joulukuuta. Ja kyse on siis kesäaika direktiivistä, eli maaliskuun viimeisenä sunnuntaina siirrytään normaalin aikaan ja sitten talviaikaan lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Ja nyt sitten valmistelija, eli Maidel, saa puheenvuoron, mutta hän ei ole paikalla. Ai, anteeksi, valmistelija onkin Igor Scholtes. Eh, Kiitos Uskon, että kaikki varjoesittelijät ovat lukeneet lausunnon. koskien kesätalviaikajärjestelyn lopettamista. Tuen direktiiviehdotusta, jonka komissio on tehnyt. Nämä aikamuutosten lopettamiseksi. Ja monta syytä lopettaa nämä kesä-talviaikamuutokset. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, mitä kielteisiä muutoksia näillä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvilla kellon siirroilla on terveydelle, koska se rikkoo meidän unirytmimme, se häiritsee sydänkäyriä, se vaikuttaa onnettomuuksiin, tieliikenneonnettomuuksiin saattaa hallinnollisia häiriöitä. Muutoksilla on siis paljon syitä. Komissio järjesti kesällä kuulemisen. He saivat 4 miljoonaa 600 000 kommenttia. 84 prosenttia vastauksista kannattivat sitä, että nämä muutokset lopetetaan. Tämä on siis selkeästi kansalaisten mielipide. Täytyy kuitenkin taata, että sisämarkkinat toimivat edelleen asianmukaisesti, vaikka kesätalviaika järjestämään loppuu. Jäsenvaltioiden aikavyöhykkeet jakautuvat kolmeen ja täytyy ymmärtää useampi kriteeri, esimerkiksi maantieteelliset kriteerit, vuotuinen valomäärä koskien sitä, missä aika vöhykkeessä pysyy. Totta kai jäsenvaltioiden on päätettävä, mitä aikaa, mitä, missä aikavyöhykkeessä pysyvät, mutta sisämarkkinoiden toiminta on tietysti taattava myös ja liikaa häiriötäkään ei saa syntyä. Eli jotenkin tämä täytyy lähentää Muuten tämä voisi vaikuttaa kielsi monen sektoriin, mukaan lukien kuljetussektori. Mikä häiritsee sisämarkkinoita, jos jäsenvaltiot hyväksyisivät tämän aikavöyhkeen ai, standardiajan eri tavoin. Me haluaisimme vaikutusarvioinnin aikavyöhykeeroista eroista Haluaisimme, että komissio miettisi erilaisia vyöhykkeitä, joissa kellonajat pysyvät samana. Terveyssektori, viestintäsektori, kauppa ja muut ovat tärkeitä tästä näkökulmasta. Ehdotuksessa ehdotamme, että lykkäämme sovellusaikaa vuodella. Näin jäsenvaltiolla olisi riittävästi aikaa lähentää lähestymistapojan ajan muutoksiin. Näin meillä on se parempi ja yhtäläisempi lähestymistapa kellon aikojen muutoksiin. Tämä jättäisi myös aikaa jäsenvaltioiden edustajille ja komission edustajille. Ja tässä voisi mahdollisesti käyttää sovittelija, mikä takaisi, että yhden jäsenvaltion päätös siitä, mitä, missä aikavyöhykkeessä pysyy, että se ei vaikuttaisi kielteisesti naapurimaihin. Haluaisimme uudelleen arvion kolmessa vuodessa, ei viidessä, kuten me sertaa. Tässä on yleiskatsaus Odotan rakentavaa keskustelua varjostilijoiden kanssa. Aihe on mielestäni erittäin tärkeä. Ja sitä on käyty kuumia keskusteluja kesällä kansalaisten kesken. Ainakaan mielestä se ei ole tärkeä, mutta minusta se on. Eva Maidel. Kiitos sitten Eva Maidel kansanpuolesta. First of all, I would like to... welcome. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää komission ehdotuksesta äh, lopettaa kesäaikaan siirtyminen. Tämä komission ehdotus on monien kansalaiskeskusteluiden ja parlamentin keskusteluiden tulosta. Ja tämän vuoden helmikuussa hyväksytyn päätöslauselman tulosta erityisesti. Siinähän me pyyrimme, pyysimme tarkastelemaan perusteita kesäaikaan siirtymiselle. Meillä on jo paljon tutkimuksia eri jäsenmaista, jotka osoittavat, että tämä kellojen kääntäminen on jo vanhanaikaista. Taloudelliset säästöt ovat hyvin pieniä. Esimerkiksi minun maassani Bulgariassa on laskettu, että kellojen siirtäminen säästää vain noin 30 senttiä kansalaista kohti kesässä, eli tämä ei ole merkittävä määrä, kuten olemme jo havainneet jokin aika sitten. Paljon huolestuttavampaa on kuitenkin se, että kellojen siirtäminen sekoittaa kansalaisten sisäisen kellon, mikä aiheuttaa terveysongelmia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kellojen siirtämisen jälkeen sydänkohtauksien vaara nousee 8 prosentilla muutamaksi päiväksi ja ahdistuneisuus 11 prosentilla. Haluaisin äh, kiittää esittelijää hänen mietinnöstään ja haluaisin tukea hänen äh, kantaansa siitä, että meidän täytyy koordinoidusti toteuttaa tämä muutos ympäri Euroopan unionin. Tämä tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää. Tilkkutäkkiä emme saisi luoda tämän päätöksen myötä. Sisämarkkina valiokunta meidän täytyy pohtia kaikkia sektoreita, ei vain niitä sektoreita, jotka ähm, viestinnän ja liikenteen lailla ovat erityisesti kiinnostuneita aikatauluista, vaan myöskin muitakin sektoreita. Ja on myöskin erittäin hienoa, että jousto mainitaan tekstissä. Ehkä me, meidän pitäisi sanamuotoa muuttaa niin, ettei mitään mahdollista lisätaakkaa koidu jäsenmaille tai niille toimijoille, jotka ovat tässä koordinointiverkostossa mukana. Haluaisin hiukan lisätietoa tästä datakysymyksestä. kysymyksestä Minkälaisia asioita tässä yhteydessä on pohdittu ja miksi komissio on sitä mieltä, että 2019 olisi liian varhainen ajankohta muutokselle? Ja sitten lopultakin, miksi ilmoitusjakso on määritelty kolmeksi kuukaudeksi? Nämä olivat minun kysymykseni. Uskoakseni komission aloite on melkoisen valmis ja mietintöluonnos tarkastelee nimenomaan sen puutteita. Meidän täytyy tässä pohtia sitä, kuinka koordinoinnin ja kellojen siirrosta luopumisen tulisi toteutua. Ja nämä tulot ovat siis meidän periaatteemme. Minä jatkan näillä linjoilla mietinnön parissa ja odotan hedelmällistä yhteistyötä. Kiitoksia. Äh. Kiitos. Ja sitten SND-ryhmästä Dantti, ole hyvä. Täytyy nyt heti sanoa, että olen, luen tämän Jaakonsaaren lausunnon, vaikka olenkin henkilökohtaisesti eri kannalla. Mutta puhun nyt oman ryhmäni varjoesittelijän puolesta, joka tänään on juhlistamassa Suomen itsenäisyyspäivää. Eli hän on palannut Suomeen. Liisa pyysi, että luen tämän tekstin, jossa sanotaan, että Hyvät kollegat, ikävä kyllä en pääse osallistumaan tänäiseen keskusteluun, mutta haluaisin kiittää esittelijä Scholtesia hänen työstään. Tutkimukset osoittavat, millaisia hyötyjä on kellosäännöstä ja seuraamukset ovat pikemminkin kielteisiä ihmisille ja eläimille. Miljoonat kansalaiset ovat samalla kannalla ja tukevat sitä, että luovutaan kellonaikojen siirtymisestä, joka tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Eli meidän tulee tukea komission ehdotusta ja luopua tästä käytännöstä. Mutta tämä pitää tehdä koordinoidulla tavalla, jotta ei haitata sisämarkkinoiden toimintaa millään tavalla. EU on kolme aikavyöhykettä ja kukaan ei varmaan halua mitään epäloogisia ja epävakauttavia muutoksia. Eli meidän täytyy toimia koordinoidusti ja meidän tulisi luoda verkosto, jossa on edustajia kaikista jäsenvaltioista ja komissiosta, jotta voidaan hoitaa koordinointi. Komission esitystä pitää kuitenkin selventää tietyiltä osin, eli laadin tarkistuksia. Esimerkiksi esitän erilaista aikataulua, mitä tulee kieltojen siirtymisestä luopumiseen. Ja meidän täytyy myöskin tehdä aikataulusta joustavampi. Ja meidän pitää tehdä hyvin selväksi, että jos jäsenvaltiot haluavat pysyvästi siirtyä kesäaikaan, niin se vaikuttaa sitten aikavyöhykkeeseenkin ja sillä on omia seuraamuksia. Kiitokset esittelijälle ja toivottavasti voimme jatkaa hyvää yhteistyötä hänen ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos ja sitten esiärästä Sulik. Ďakujem velmi pekne. Tiež chcem oceniť prácu. Kiitos. Arvostan myös esittelijän työtä. Uskon, että voimme olla samaa mieltä monesta asiasta. siirrot ovat vanhentunut menettely – olen iloinen, että ehdotus on tehty, mutta olenpa tässä nyt kuitenkin paholaisen asianajajana. Olen miettinyt tätä asiaa paljon. Tässä kyselyssä 4,6 miljoonaa ihmistä antoi vastauksen. Se näyttää paljon, mutta se on alle prosentin on vähäistöstä. Ja tosiasia on, että ne, jotka ovat tyytymättömiä, vastaavat ne, jotka vastustavat jotain, avaavat suunsa niin sanokseni. että epäilen tämän tutkimuksen tuloksia. Ja kun siirrot lopetetaan, niin kyllä vetää, että 10 miljoonaa ihmistä sanoi, että tämä oli valtava virhe. Puhunut omista epäilyistä. Ei siitä, mitä haluan. Koska minusta on hyvä lopettaa siirrot. Mutta minulla on epäilyjä. Ja toinen huolenaiheeni on, ja saatetaan esimerkiksi tämmöinen yksittäinen aika koko EUlle. Vaan itä ossissa Itä-Slovakiassa aika vyöhykkeen rajoilla, Aika, kello nousee 10 vaille aamulla kesällä ja talvella Pariisissa. Tavasta länteen aurinko nousee kymmeneltä aamulla. Joten jos muutamme kellon siirrot, emmekö me jää Euroopan kahteen aikavyöhykkeeseen, koska länsi menee talviaikaan ja isä itä kesäaikaan. Nämä epäilyt esitän myös meppinä. Usein matkustan. Ja minä arvostan sitä, että meillä on sama vyöhyke koko Euroopassa. Arvi, arvostan esittelijän ehdotusta, että luodaan joku komitea tai koordinaatiofoorumi näille asioille. Me seuraamme tilannetta ja komissio ei ole tehnyt läksyjään, koska he lupasivat meille tehdä erittäin monimutkaisen analyysin. Mutta tietämme mukaan tällaista analyysiä ei vielä ole. Ja pitäisi miettiä kahteen kertaan ennen kuin näitä isoja muutoksia täytäntöön pannaan. Ja EU-maat kykenivät hyväksymään koordinaatiojärjestelyt kellon siirrosta Ja uskon, että yhdessä voimme lopettaa ne. Thank you very much. Uh, is there anyone who... Kiitos. Haluaako joku puheenvuoron? Nikola Dante, ole hyvä. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin omasta puolestani ilmaista epäilyni tätä ehdotusta kohtaan, sillä uskon, että tässä on tiettyjen tieteellisten tutkimusten tuloksia paisuteltu. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi rangaista sisämarkkinoita. Tämähän on meidän prioriteettimme tämä ajan muuttaminen aiheuttaisi erilaisia seuraamuksia eri aikavyöhykkeillä luonnollisesti meillä ei voi olla tietenkään samaa kellonaikaa, jos maat aivan selvästi eri vyöhykkeisiin kuuluvat, mutta mielestäni olisi vaarallista sirpaleista asiaa sillä tavalla, että vaihtaisimme kellonaikaa suuressa osaa Eurooppaa sen sijaan, että meillä olisi yhteinen aikavyöhyke. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pitäytyä nykytilanteessa uskoakseni ilmastonmuutos, anteeksi puheenkorja, kellojen siirtäminen on jotakin, mitä, mihin kansalaiset ovat tottuneet tällä hetkellä ja Tämä olisi myöskin tärkeä seikka, kun ajattelemme ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen vastustamista. Kansalaisten mielipide sellaisena kuin se komission kuulemisessa tuli esiin, on hyvin alueellinen, kuten osoitettu, ja tämä ei millään kattavalla tavalla tasapuolisesti eri Euroopan kolkkia edusta, joten minä olisin hyvin varovainen tämän ehdotuksen suhteen henkilökohtaisesti. Kuten sanoin, tämä on hyvin monimutkainen ja vaikea asia. Luonnollisesti riippuen siitä, missä me asumme tai mikä on meidän kotimaamme. Minä olisin hyvin skeptinen tämän kellonajasta, kellonajan muuttamisen luopumisen suhteen. Kiitoksia. Kiitos, Ten Schwab. Kiitoksia keskustelu kellonajojen siirtymisestä luopumisesta. Niin tätä keskustelua on parlamentissa käyty jonkin aikaa. Ja täytyy sanoa ihan selvästi sisämarkkinavaliokunnasta, että tämä on selkeä tavoite meille. Eli että pidämme Euroopan ajan yhtenäisenä, eli että kaikissa maissa ei ole oma aika, vaan meillähän on esimerkiksi liikenteessä ja muilla aloilla varmistettava, että meillä on yhtenäinen järjestelmä. Ja siksi tavoitteemme täytyy tässä valiokunnassa olla se, että pidämme kiinni siitä, mikä meillä on. Ja miten sitä sitten muutetaan, niin se on minusta hyvin monimutkaista, mutta meidän täytyy lähteä tähän prosessiin. Mutta tavoitteemme on siis kuitenkin se, että pidetään kiinni tästä ajan yhtenäisyydestä Euroopassa. Kiitos. Thank you, Andreas. And now Mark... Kiitos sitten Martin Schillenan. Kiitoksia puheenjohtaja. Guen varjoesittelijänä haluaisin sanoa jotain tästä aiheesta ja pyydän anteeksi sitä, että tulin hiukan myöhässä tähän keskusteluun. Se ei liity mitenkään kellon aikojen siirtelyyn tai biorytmiin, vaan olin toisessa valiokunnassa. Eli haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Meidän täytyy nyt ottaa huomioon Euroopan kansalaisten toiveet. 4,6 miljoonaa allekirjoitusta saatiin ja 84 prosenttia tukee kellonajan siirtymisestä luopumisesta. Ja kun ajatellaan, miten tämä vaikuttaa kansanterveyteen tai esimerkiksi energiasäästö on hyvin vähäistä, nämä ovat vähän aikansa eläneitä ilmiöitä. Eli selkeä tavoite, ja olen tässä Schwabin kanssa täysin samaa mieltä, on tosiaankin se, ettei tule mitään tilkkutäkkiä Euroopan unioniin, Eli meidän tehtävämme on hoitaa tämä, mutta olen skeptinen tämän koordinointiverkoston suhteen. Jäsenvaltioiden kanta tulee esiin neuvostossa. En tar- tiedä, tarvitaanko tähän jotain ylimääräistä elintä. Tässä on tehty hyvää työtä ja tämä on meille kaikille nyt yhteinen intressi. Kiitos. Sir Martin, uh... Kiitoksia. Richard vielä, ole hyvä. Dankeschön. Möchte an meinen Vorredner reagieren. Kiitoksia. Haluaisin vastata edelliselle puhujalle. En ole koskaan uskonut energiasäästöön ja, tai näihin muihin oletettuihin etuihin. En ole koskaan ollut niistä vakuuttunut, mutta seuraavan haluan sanoa. 200 vuotta sitten ei ollut mitään yhtenäistä aikaa vyöhykettä eri kaupungeissakin oli oma aikansa. Eikä se ollut mikään ongelma, jos matkusti, vaikka laivalla se kesti ehkä pari päivää, niin sitten oli merkityksetöntä, oliko sitten sama aika vai ei käytössä. Ja tämä koskee myöskin junia. Maailmastahan tulee koko ajan pienempi, ja silloin piti koordinoida aikaa. Me emme halua vain pitää Eurooppaa yhdessä. Me haluamme, että Eurooppa kasvaa yhteen. Ja siihen tämä yhtenäinen aika-alue olisi tärkeä. Ja minä kannatan sitä, että luovutaan kellojen siirtelystä, mutta esimerkiksi kello, kello keittiössä ei muutu automaattisesti ja se ärsyttää minua, mutta nyt täytyy miettiä, että meillä on tässä vaihtoehto. Eli joko meillä on myös olla kaksi tai kolme aikavyöhykettä Euroopassa, mutta pilkotaanko tässä nyt Eurooppaa, kun luovutaan kellojen siirtymisen luovutaan kellojen siirtelystä. Tässä on nyt kyse muustakin kuin energiansäästöstä. Kiitos. Mr. Sulik. Eh, Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän, eli esittelijä saa vielä puheenvuoron. Hvala za Torej, zelo me veseli. Paljon kiitoksia. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että tämä asia, näin on monia erilaisia kommentteja sai osakseen. Ilmeisesti komissio haluakin For the commission. Komissio haluaa vielä käyttää puheenvuoron, eli komissiosta sieltä. Mona Björklund, olkaa hyvä. Kiitos mm, mahdollisuudesta reagoida. Paljon kiitoksia esittelijälle ja niille jäsenille, jotka kantansa ilmaisivat. Ilolla annamme kokonaistukemme ehdotuksille. Ehdotuksilla on selkeä sisämarkkinaulottuvuus. Olemme arvioineet näytön ja näyttö on selvää siinä, että tarvitsemme lähentyneen vaan kellomuutoksiin sisämarkkinoiden kannalta. Meidän ehdotuksemme on siirtyä nykyjärjestelmästä, joka on lähennetty kellonmuutosten suhteen järjestelmään, joka luopuu näistä aikamuutoksista kaikille lähennetyllä tavalla. Eli tarkoitus siirtyä äh, lähennetystä järjestelmästä toiseen lähdettyyn järjestelmään. Joukko lähestymistavoista on jo esitelty täältä. Tätä järjestelmää on haastettu täältä talon sisältäkin ja, ja parlamentin oma tutkimus myös antaa hyvin kattavan esityksen kesä, talvia ja muutoksista. Ja meidän arviomme myöskin on, että alkuperäinen syy ajan muutoksille, e- eli energiansäästö, sitä olemme nähneet, että globaalisti nämä, e- tämä energiansäästö on ollut marginaalista kellon siirroissa. Ja siksi ehdotamme toista lähestymistapaa. Ja luonnoksessa tunnistatte hyvin kaksi pääulottuvuutta tässä kysymyksessä. Meillä on EU-tason lainsäädäntöä, jotka koskevat kesä-talviaikoja. Ja sitä komissaari ehdotus käsittelee sitten toinen ulottuvuus, tämä läheisyysperiaateulottuvuus, eli jäsenvaltiot valitsevat, mikä on, mihin aikavyöhykkeeseen ne kuuluvat, mikä on niiden standardiaika. Meidän ehdotuksemme rajoittu siihen, missä EUlla on toimivaltaa, eli kellon siirrot. Aikavyöhykkeeseen kuulumiseen me emme puutu, koska tässä läheisyysperiaate antaa toimivallan jäsenmaille. Mutta komissiolla on huoli siitä, että Euroopassa olisi aikavyöhykkeiden tilkkutäkki. Ja voin sanoa, että jäsenvaltiotkin ovat huolissaan siitä. Tämä on yksi päätekijöistä, josta neuvostossa keskustellaan. Voi kertoa teille, että joko jäsenvaltiosta on tehnyt selkoa. Späksi sen, että he eivät ota kantaa komission ehdotukseen ennen kuin saavat selkeämmän kuvan siitä, mikä on muiden jäsenvaltioiden oma valinta – aikavyöhykkeestään. Keskustelu on siis alkanut kahdenvälisesti neuvostossa. Painotusten että meillä on kolme aika vyöhykettä Euroopassa, ne ovat maantieteisesti rajoittuneita, ja tämä johtuu vapaaehtoisista aikavyöhykkeiden yhteisistä linjauksista joten komissiossa emme näe suurta riskiä siitä, että aikavyöhykekuviot monimutkaistuisivat. Mielestäni on suuria tuja siinä, että kullekin maalle, että ne noudattavat samaa linjaa aikavyöhykkeiden suhteen kuin naapurimaat ja odotamme, että tämä jatkuu. Komission huoli on pikemminkin se, että onko juridisesti mahdollista ottaa muuttaa lainsäädäntöehdotukseen koordinaatiomekanismia, joka koski jäsenvaltioiden aikavyöhyke, aikastandardin valintoja. Tämän huolen ilmaisemme. Meidän mielestä emme voi säätää tästä EU-tasolla mainitsemistani syistä. Ja kuten näette, meillä on artiklassa kaksi uusi koordinaatioelementtiä. jos jäsenvaltiot vielä tulevaisuudessa haluavat muuttaa aikaa vyöhykettään, ne täytyy ottaa ilmoitus komissiolle ja sidosryhmille ennakkoilmoitus, jotta muut voivat valmistautua tuohon muutokseen. Ja tämän mukaan ottamistakin jotkut jäsenvaltiot kyseenalaistavat ja kokevat, että siinä nyt vähän rapautetaan kansallista päätöksenvaltaa. Tämä muutos viidestä kolmeen vuoteen uudelle tarkastelun suhteen. Meidän käytäntömme on, että sallitaan viisi vuotta e, juoksuaikaa ennen kuin tehdään uudelleen arviointi. Tässä annetaan lainsäädännölle aikaa tulla hyväksytyksi täytäntöönpanoksi ja markkinoidenkin täytyy voida reagoida arviointia hyllistä, jos arvioidaan datan valossa. Siksi meille on parasta saada relevantti data ennen kunnon arviointia. Kiitos. Mission and. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä Scholtes saa päättää keskustelun. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten huomasimme, tämä mietintö hyvin monenlaisia erilaisia mielipiteitä toi esiin ja tätä voitiin odottaakin. Aivan ensi vilkaisulta asia vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta huomaamme, että siihen liittyy kuitenkin monia kysymyksiä. On menolaisia erilaisia mielipiteitä liittyen kellojen siirtämiseen – mutta tosiasia on se, että tiettyjä argumentteja oli olemassa koskien kellojen siirtämistä aikoinaan, mutta nyt tilanne on muuttunut. Nyt hyödyt ovat pienemmät kuin ennen ja haitat, äh, kuten esimerkiksi vaarat ja häiriöt, suurempia kuin ennen. Me pyytäisimme, että komissio tekisi analyysin tästä ja analyysin äh, kesäaikaan siirtymisestä luopumisesta, jotta se voisi arvioida, kuinka tämä vaikuttaa ihmisten elämään. Olen äh, vakuuttunut, että meidän pitäisi näihin kysymyksiin keskittyä enemmän tulevaisuudessa. olen myöskin sitä mieltä, että olisi hyvin hyödyllistä käydä mielipiteiden vaihtoa. Meidän pitäisi aivan varmasti keskittyä siihen, että lähestymistapamme on koordinoitu. Emme halua luoda enempää ongelmia. Meidän pitäisi ottaa askel eteenpäin. Tämä olisi kansalaisten odotusten mukaista ja samaan aikaan meidän pitäisi myöskin palvella sisämarkkinoita ja välttää häiriöt niillä. Joka tapauksessa muutoksia on tulossa ja olipa tilanne mikä tahansa, kaikki ei tule sujumaan aivan kuin tanssi, mutta tästä syystä nimenomaan tarvitsemme keskustelua ja erilaisia argumentteja tähän keskusteluun. Kiitoksia. Määräaika tarkastusten jättämiselle on 12. joulukuuta puolelta päivin. Ja äänestys on sitten valiokunnassa 21. tai 22. helmikuuta. Ja seuraavaksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen. Kyse on lausunnosta Itrelle ja käymme nyt valiokunnassa ensimmäistä keskustelua. Ja olemme assosioituneita säännön 54 nojalla. Ja valmistelija Ja valmistelija Koon saa puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos. Pieniä kommentteja. Kyberturvallisuusosaamiskeskuksesta komission ehdotus on tervetullut, koska kyberhyökkäyksen määrä maailmassa kasvaa. Tietysti myös EU:ssa. Meidän täytyy suojella EUta ja teollisuuttamme hyökkäyksiltä Meillä on 600 kyberturvallisuusasiantuntijakeskosta, mutta EU kuitenkin tuo kyberturvallisuustuotteita enemmän kuin vie. Nämä ehdotukset ovat nyt trilogivaiheessa, mutta nämä ehdotukset ovat yhteensopivia, mutta ne tavoitteet on eriävät. Tämä osaamiskeskus luodaan kaudelle 2021-2029. Se toimii Brysselissä. Se pyrkii vahvistamaan tutkimus- ja kehitystoimintaa kyberturvallisuuden alueella EU:ssa ja lisäämään kilpailukykyä EU:ssa. Keskuksen tarkoitus on täytäntöönpanna Horizon Eurooppa ja digitaalinen Eurooppa ohjelmien kyberturvallisuuspuolta – keskuksen rakenne aika monimutkainen, en puhu sitä enempää, mutta sillä on hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja ja neuvontava ja tieteellinen neuvosto ja sitten on vielä tämä kyberturvallisuusyhteisö. Ja meistä akkreditointi- ja arviointiprojektit on, niitä on lähennettävä kyberturvallisuusyhteisössä. Kaikilla samalla pitäisi olla samat menettelyt. Me painotamme pk-yritysten merkitystä. Niillä on enemmän tarpeita kuin isolla toimijalla tässä alueessa. Ja kaikkien ryhmien täytyy olla tasapainoisesti edustettuina. Kyberturvallisuustuotteiden käyttöönoton lisääntyminen EU-ssa, sen tulisi olla yksi keskuksen tavoitteista. Pitäisi myös selkeyttää, minkälaiset toimijat voivat olla verkostonassa ja me me puolamme myöskin kyberturvallisuusteknologian eurooppalaista standardointia. Meistä komissiolla ei pitäisi olla valtaa keskeyttää EUn e rahoitusta tälle keskukselle, mikä olisi johtanut, johtaisi keskuksen lakkauttamiseen. Tämä tämä komissiolle liikaa valtaa. Sen artiklan poistin. Painotamme sitä, että vahva kyberosaamispohja on tärkeä ja siinä tarvitaan – koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä tällä tärkeällä alalla. Odotamme hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden ja komission kanssa. E Kiitos. Ja sitten kansanpuolueesta Lara Komi, ole hyvä. Grazie, presidente. Eh, condivido molto. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen suuresti samaa mieltä siinä, mitä esittelijä sanoi. Ja tässä on mahdollisuuksia toimeenpanossa erityisesti, mitä tulee harmonisointiin Kyseessä eivät ole vain standardit, vaan myöskin äh, kaikki äh, menettelylliset kysymykset. Oikeudellisesti nimittäin meillä on hyvin erilaisia asetuksia olemassa. Ja sellaisella hetkellä, kun jonkinlainen rikkomus tai kyberturvallisuusloukkaus tapahtuu, meillä pitäisi olla eurooppalainen reagointitapa eikä vain kansallinen. Ja myöskin kun ajattelen käyttäjiä ja koulutuskysymyksiä, se, että ymmärrämme, että myöskin tietoturvallisuusalalla riski on olemassa. Tämä liittyy esimerkiksi Facebookiin koskettaa ei vain yrityksiä, pk-yrityksiä, vaan myöskin yksittäistä käyttäjää. Tässä yhteydessä meidän pitäisi käyttää Euroopan puolustus rahoitusmahdollisuuksia hyväksi, sillä tämähän on turvallisuuskysymys, puolustuskysymys myöskin kyberturvallisuus. Haluaisin kiittää esittelijää ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos. Onko ECRstä ketään? Ei Taida olla. Vai onko Aldesta vielä joku? Siis puhuuko joku Alden puolesta? Ei. Entä vihreiden? Ai sieltä. Igor, ole hyvä. So, the chair, thank you for the Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi. Reidan puolesta hän ei päässyt paikalle. Hän on äänestämässä jurissa. Eli Reda haluaisi kiittää esit- valmistelijaa. Hän pitää hyvänä komission ehdotusta. Sillä tavalla voidaan vahvistaa Euroopan kyberturvallisuutta. Usein mainitaan, että tuotteet ovat vastauksia ongelmiin, mutta kyberturvallisuus on monimutkainen prosessi. ICT-teknologialla on uusia haasteita, Ehdotus on ohjattu lähinnä teollisuudelle ja tutkijoille, mutta internetin turvallisuusongelmat voivat vaikuttaa tietokoneverkostoihin ja siksi meidän täytyy vahvistaa internetin turvallisuutta. Reda haluaisi ottaa kansalaisyhteiskunnan ja kuluttajat mukaan luomalla verkostoja kyber- turvallisuusalalle. Kyberturvallisuus on tärkeää yhteiskunnan kannalta ja Reda haluaisi puuttua tiettyihin eettisiin kysymyksiin omissa tarkistuksissaan. Tarkoituksena on luoda uutta teknologiainfrastruktuureita puolustusalalle, kuten artiklassa 4 todettu. Perussopimuksia täytyy noudattaa eikä budjettia saa käyttää sotilastarkoituksiin ja Reda pyytää teiltä tukea tarkistuksilleen. Kiitos. Thank you very much. Eh, Kiitoksia. Sitten avaamme keskustelun. Haluaako joku puheenvuoron? Hirsch, olkaa hyvä. Thank you so much. Um... Kiitos. Alden puolesta voin sanoa, että me juuri keskustelemme tästä aiheesta ja me tarvitsemme vähän lisää aikaa, mutta yleensä me näemme, että aihe on aika tärkeä. Täytyy vahvistaa resursseja e saadaksemme parempaa infrastruktuuria tässä todella tärkeässä aiheessa. Kiitoksia. Ja sitten avaamme keskustelun. Zenfeld, olkaa hyvä. No. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia haluaisin. Ähm, aivan aluksi kiittää sekä tätä aloitetta että mietintöä. Ne ovat hienoja ja tuen niitä. Tähän asti julkinen keskustelu kyberturvallisuuteen liittyen on keskittynyt kansallisvaltioiden turvallisuuteen tai poliittiseen turvallisuuteen näissä kansallisissa valtioissa, mutta kyberturvallisuus on luonnollisesti paljon suurempi asia. Se koskettaa kaikkia julkisen ja yksityisen elämän alueita. Me emme ole nähneet minkäänlaisia uhkaavia esimerkkejä tästä vielä, mutta pelkäänpä, että tulevaisuudessa yritykset ja pk-yrityksetkin törmäävät kyberturvallisuuskysymyksiin. Olisi hyvin helppoa vääristää kilpailua markkinoilla kybervälineitä käyttäen. Hyvin helposti voitaisiin esimerkiksi kilpailevan yrityksen imago tuhota. Voitaisiin vaikuttaa kuluttajien mielikuvaan kilpailevasta toimijasta ja tämä vääristäisi kilpailua. Kyberturvallisuus ei ole siis vain kansallinen turvallisuuskysymys. Se on äh, turvallisuuskysymys kaiken kaikkiaan ja se vaikuttaa myöskin pk-yrityksiin, mikä pitää muistaa. Kiitoksia. Give the floor to... Kiitoksia. Ja seuraavaksi komissiosta Jean-François Junger. Yes, good, after, uh, good morning. Huomenia. Kiittäisin esittelijää ja jäseniä jotka ovat aiheen parissa työskennelleet komissiolle. Kyberturvallisuus on tulevaisuuden avainprioriteetti. Me toimme erittäin vahvan eurooppalaisen teollisuuden kehittämistä. Osaamiskeskus on sitä varten, se ryhmittää erilaisia rahoitusohjelmia, Horisontti 20 ohjelmia ja muita yhteen niin, että jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa kykenemme päättämään, miten rahoitus kohdistuu yhtäältä perustutkimukseen ja toisaalta sitten sellaisen infrastruktuurin luomiseen, jota tämä työ vaatii. Joten teidän tukenne tälle mietinnölle on tervetullutta. Me tervetulle, pidämme tämä tervetulleena myös siksi, että PK-yritykset ovat alttiimpia tälle riskille, koska niillä ei ole infrastruktuuria suojautua ja ne tarvitsevat tukea. Osaaminen on avaintekijä. Tiedämme, että ketjun heikoin piste määrittelee järjestelmää turvallisuustason. Jos ihmiset klikkaavat linkkiä sähköpostissa, he itse avaavat oven riskeillä. Ja teemme myös selityksen siksi, koska täytyy tehdä työtä myös puolustuspuolella. Siksi avaamme mahdollisuuden osaamiskeskukselle saada rahoitusta Euroopan puolustusrahastolta. Samaan aikaan täytyy varmistaa se, että rahoitus on riittävän korkea, että jos lasketaan tämä yhteen digitaalinen Eurooppa-ohjelmaan ja ja monen horisontti Euroopan rahoitus, niin näette, että rahoitus on aika rajoitettua Yhdysvaltojen ja Kiinan ja muiden valtioiden rahoitukseen. Siksi haluamme tehdä varmaksi sen, että jäsenvaltiot myös sijoittavat tähän. Ja että saamme eurooppalaisia investointeja, jotta meillä olisi kerroin vaikutuksia. Odotamme mietintöönne. Kiitos. Mr. Junger, and now... Kiitoksia. Ja sitten vielä esittelijä. Ole hyvä. Just... Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota ja kollegoita näistä huomioista ja uskon, että meillä on vielä mahdollisuuksia keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia ja määräaika tarkistuksen jättämiselle on 12. joulukuuta puolelta päivin. Ja sitten viimeinen kohta esityslistalla elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevä korkean tason foorumi, komission palaute ja annan puheenjohtajan komission jäsenen Biankovskan kabinetin päällikölle. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Ähm, täällä IMKO-valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Olen tyytyväinen, että voin kertoa teille korkean tason foorumin tapahtumista. Foorumi, joka käsitteli elintarvikeketjun parempaa toimimista, järjestettiin 28. marraskuuta luonnollisesti. Me halusimme varmistaa sen, että yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa toteutuu. Se on meille erittäin tärkeää ja tämä on jotakin, missä me molemmat toimielimet, Euroopan parlamentti ja komissio, saamme tehdä hyvin läheistä yhteistyötä. Haluaisin hyvin lyhyesti tämän kontekstin esittää. Tiedän, että grow osasto on viides päivä marraskuuta jo teille esitellyt eh, Formin toiminnan ja sen, kuinka se toimii. Siksi on hyvin tärkeää todeta, että tämä 28. No, marraskuuta järjestettävä kokous pyrkii antamaan neuvoa useissa asioissa, kuten esimerkiksi vääristymät kaupassa kansainvälisesti ja niin edespäin. Tämä oli hyvin tärkeää. Meillä oli yli 50 jäsentä ja hyvin haastavaa mielenkiintoista työtä. Toisekseen nyt me aloitamme foorumin äh, toiminnan viimeisen vuoden ja uskomme, että on aika kodifioida foorumin toiminta 2018. Äh, parlamentti ja komissio seuraavat äh, linjansa ja me voisimme saada suosituksia aikaa. tämän lisäksi meidän täytyy nyt ryhtyä pohtimaan tulevaisuuden haasteita elintarvikealalla Euroopan unionissa. Ja tämän lisäksi haluaisin vielä äh, jakaa tiettyjä pohdintoja, joita äh, esitettiin komission puheenvuoron jälkeen, sillä foorumilla oli hyvin vahva komission alkupuheenvuoro, jossa korostettiin sitä, kuinka tärkeää elintarvikesektori on Euroopan unionin taloudelle. Komissio korosti sitä, että on hyvin tärkeää turvata ja parantaa tämän sektorin toimintaa, ja komissio korosti myöskin kolmea hyvin tärkeää asiaa, sisämarkkinoita, muuttuvia kulutustrendejä ja niin kutsutun gastropatriottisuuden, elintarvikepatriottisuuden. Tämän lisäksi käsiteltiin elintarvikkeiden laatukysymyksiä ja komission jäsen päätti tilaisuuden hyvin vahvaan vetomukseen yhteistyön puolesta niin, että meillä oli sellainen, olisi sellainen elintarvikesektori, jota koko maailma voi ihailla. Meillä oli myöskin yhteisen tutkimuskeskuksen puheenvuoro. Johtaja Elke Trantland antoi hyvin kattavan katsauksen yhteisen tutkimuskeskuksen työstä ja Tästä syystä minä päätin, että otan Franz Ulbertin, professori Ulbertin mukaan. Hän on ollut kampanjassa mukana. Hän tuli mukaan tänne tänään, jotta hän voisi vastata vaikeisiin teknisiin kysymyksiin, joita saattaa tulla tässä kokouksessa esiin. Meillä oli kolme hyvin tärkeää johtopäätöstä, jotka saatamme tästä keskustelusta vetää. Ensimmäinen näistä olisi, on se, että kaksien eri laatustandardeiden ongelma on yhä hyvin polarisoitunut. Monet jäsenmaat ovat ottaneet vastaan neuvot siitä, kuinka vasta ratkaista tämä ongelma, mutta Bulgarian ja Tsekin vastaus on ollut ristiriitaisempi ja samaan aikaan Euroopan unionin äm, juoma- ja elintarvikeverkoston ähm, verkoston vastaus johon esimerkiksi Coca-Cola liittyi, äh, oli sellainen, että tässä keskityttiin aivan liikaa pikkuasioihin, kuten näihin kaksiin standardeihin laadussa. Mutta me emme usko tähän. Me olemme sitä mieltä, että kaksilaatuisuus on hyvin suuri ongelma ja meidän pitäisi ähm, tehdä kaikki ponnistukset, että kaikilla kansalaisilla olisi samanlaatuisia elintarvikkeita käytössään. Tämä myöskin osoittaa sitä, että komission päätös toimia nopeasti asiassa oli erittäin perusteltu. Nyt vuotta myöhemmin, vuosi sen jälkeen kun puheenjohtaja Juncker teki vahvan lausunnon asiasta unionin tila puheessaan. Meillä on yhteinen lähestymistapa ja pilottihanke, joka keskittyy kuluttajaulottuvuuteen, yleiseurooppalainen kampanja ja neuvoja kansallisille viranomaisille parhaan menettelyn osalta. Ja tämän lisäksi meillä on korkean tason foorumi, joka korostaa parhaita mahdollisia käytänteitä. Tämän lisäksi komissio on tehnyt lainsäädännöllisen aloitteen, jossa pyritään puuttumaan uuden kuluttajapaketin epäreiluihin markkinatoimiulottuvuuksiin. Merkinnät ovat puolestaan tulleet jäädäkseen, mutta meidän täytyy todeta yksi asia. Meillä on 500 miljoonaa kuluttajaa Euroopan unionissa. Jokainen heistä kuluttaa elintarvikkeita ja luonnollisesti jokaisella on omat suosikkinsa ja ovat ajat kulutuksensa tuotteiden osalta, mutta kaikki haluavat tietää, mitä syövät. Ja tämän foorumin erittäin hyvin ymmärtänyt yksi suosituksista vetoa sen puolesta, että nykyinen elintarvike ähm, lainsäädäntö uudistettaisiin sen tiedon osalta, jota kuluttajille tulee antaa. Olemme myöskin nähneet, että tällä foorumilla olemme saaneet äh, suurta menestystä asiassa ja me emme tule puhumaan vain hinnasta, vaan hinnasta jokaisen ketjun osa sen kohdalla. Tämä tarkoittaa lisää avoimuutta markkinoille, kimmoköitä äh, investointeihin, äh, eurooppalaisten huipputuotteiden luomiseen ja syvempää elintarvikeketjun analysointia. Ja lopultakin ähm, johtoon päätöksissä meidän täytyy todeta, että äh, ylivoimaisesti suurin osa jäsenistä oli valmis tukemaan ja hyväksymään tämän äh, kertomukseen. Kuitenkin meillä on konsensus äh, lähestymistapa ja me käytämme äänestystä päätöksenteossa vain äh, viime kädessä. Me olemme hyvin tarkkaan kuulleet sekä kielteiset että myönteiset palautteet jäseniltä ja pyrimme tarkastelemaan mahdollisuuksia ottaa ne huomioon lopulliseen versioon. Johtaja Ivens on todennut, että me tulemme tsekkiläisten ja unkarilaisten kollegoiden kantaa kuulemaan äh, kaksiin laatukriteereihin liittyen. Me tulemme varmistamaan sen, että suositukset menevät samalle linjoille kuin viime vuoden puhe, jonka puheenjohtaja Juncker äh, antoi. Äh, tasa-arvoisessa unionissa ei voi olla toisen luokan kuluttajia. Vuonna 2019 Tämä on, oli tärkeää keskustelua lopuksi. Jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että 2019 foorumin pitäisi keskittyä tavoitteidensa vahvistamiseen ja yhä taistella elintarvikelaadun puolesta Euroopassa. Keskustelussa mainittiin myöskin se, että meillä täytyy olla optimaalinen ratkaisu. Tässä täytyy olla selvä sananen parlamentti voi olla tärkeällä tavalla mukana vaikuttamassa asiaan. Me tarvitsemme paljon hyviä viestiöitä jokapäiväisen työhömme, mutta Euroopan parlamentti luonnollisesti on kaikkein paras taho kommunikoimaan Euroopan kansalaisten kanssa. Te saavutatte kansalaiset ja teette päivittäin työtä, joka kansalaisia kiinnostaa. Haluaisin pyytää lukemaan tämän foorumin kertomuksen ja antaa palautetta siitä ja auttaa meitä levittämään tätä sanomaa eteenpäin. Paljon kiitoksia teille. Emine ja Frans, olemme täällä paikalla vastaamassa kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja tervetuloa professori Ulbrecht. Kollegoilla on varmaan kysymyksiä. Ja nyt sitten EPPstä Rosa Tuun saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia siitä, että esittelette, mitä nyt on tehty tähän mennessä. Kaksi asiaa. Ja ehkä saamme sitten vastauksia joko komissiolta tai professorilta. Sanoitte, että EU-kansalaiset haluavat tietää, mitä he syövät. Ja puhun nyt kuluttajana. Tiedot yksinään eivät riitä. Tietysti tilanne on jo parantunut huomattavasti, koska tuotteista on jo paljon tietoa saatavilla. Mutta kun puhutaan laatueroista, kysytään, puhutaan nimenomaan laatuun liittyvistä eroista. Ja on tehty tutkimuksia siitä, mitä ostaa ja niiden tekemiseen menee aikaa. Kyse ei ole vain tiedoista, vaan olemme huolissamme laadusta. Eli onko se sama vai onko se erilaista. Ja toiseksi te sanoitte, että foorumilla on puhuttu laatueroista ja se on pieni kysymys ja pitäisi keskittyä suuriin kysymyksiin. No mitä sitten nämä suuret kysymykset ovat, jos laatuerot ovat pieni? Ja viimeinen kysymys liittyy pilottihankkeeseen. Budjetissa on varattu määrärahoja pilottihankkeille. Eli testeistä saadaan tuloksia, katsotaan millaisia eroja on eri alueiden välillä EU:ssa. Ja miten tämä pilottihanke sitten etenee ja mitä on tapahtunut rahoille, miten on investoitu, onko mitään konkreettisia tuloksia. Eli tässä kaikki tällä erää. Kiitos. No- Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmästä Olga Senalova. Děkuji za slovo. Eh, já v tom svém příspěvku navážu... Eh, Kiitos puheenvuorosta. Ja minä aloitan kritikoimalla dokumenttia, joka korkeantasoryhmän pitäisi, olisi pitänyt hyväksyä viime viikolla. On oikein hyvä, että monet kiinnittävät huomiota siihen, että tämä dokumentti ei ole transparantti. Ja tämä teksti on sitten sitten hylättiin. Tämä on jonkinlainen suositus, joka vaikuttaa lainsäädäntöön. Ja, ja pyrimme komissio selkeyttääkseen jotakin kysymyksiä, pyrkii selkeyttämään metodologiaa pilottiprojektien avulla, josta tänään puhutaan. Ne, jotka ovat kiinnostuneita jostakin niin jotka koskevat foorumin tekstiä ja kaksoslaatuja ja hintapreferenssejä. Tässä on esimerkki makkaravalmistajista, jotka makkaroita e- eri maissa. Se käytiin huonompi laatuisempaa lihaa. jossakin maissa se oli kilpailukykyisempi. Haluammeko me lisätä kuluttajien luottamusta tällä tavalla. Tutkimustulokset osoittavat, että, että näitä samoja makkaroita kuitenkin myydään sitten kalliimmalla kuin Saksassa. DG Oikeus on myös tehnyt tekstin ja minä päätöslausemassa totesin, että brändin täytyy olla laadun merkki kuluttajille. Ja kuten Roosa totesi, meillä on pilottiprojekti pöydällä. Ja valiokuntammekin on ollut tässä mukana. Ja olen iloinen, että komissio on tutkimassa, miten tämä tuplalaatuisuus voi vaikuttaa kuluttajan etuun ja etuihin ja myös tarkastelee laadunvalvontaa. Mutta totean, että projekti on lopumassa vuoden 2000 lopulla, eli vuoden kuluttua. Ja kysymykseni, jonka olen esittänyt monta kertaa, miksi tämän pilottiprojektin parametrit ovat sellaisia, että parlamentti ei ollut mukana pilottiprojektiin parametrien määrittelyssä. Kiitos, että vihreistään Soltis. Eh, <clears throat> hvala za besedo. Eh, zahvaljujem se Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää komissiota kertomuksesta koskien eh, tämän kysymyksen nykytilaa erityisesti mitä tulee pilottihankkeeseen. Olen aivan samaa mieltä kollegani Olgan kanssa, joka juuri puheenvuoron käytti. Euroopan parlamentti pitäisi aivan ehdottomasti ottaa mukaan, kun indikaattoreja ja parametreja määritellään. Tämä on aivan välttämätöntä, jos me haluamme todellisen kuvan siitä, kuinka sisämarkkinat toimivat. Vain näin voimme välttää sen, että tuotteissa on laatueroja. Tämä kysymys on pöyristyttänyt kansalaisia ympäri Euroopan. Tietenkään he eivät halua, että heitä huijataan, kun he ostavat elintarvikkeita. Kuluttajilla on täysi oikeus saada samaa laatua kuin muutkin, ja siksi he ovat kannelleet toimivaltaisille viranomaisille jäsenmaissa menneisyydessä me olemme sopineet, että Euroopan parlamentti ja komissio yhdessä otetaan mukaan, kun indikaattoreita määritellään. Niitä, joiden avulla olisi tarkoitus mitata tuotteiden laatua. Vain tällä tavoin voimme saada objektiivisia tuloksia aikaan ja nähdä, mikä on todellinen tilanne näiden tuotteiden laatuerojen suhteen. Tietenkin on luonnollisesti yritysten luonnonmukaista syyttää kuluttajien toiveita tai makueroja siitä, että laadut vaihtelevat, mutta pilottihanke voi varmaankin todistaa sen, että todellisia laatueroja tuotteissa esiintyy. Thank you very much, uh, Igor. And now I will... Kiitos Igor. Jos kukaan muu ei... Ai, Adam vielä. Ole hyvä. Dziękuję bardzo. <clears throat> Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Elintarvikekysymykset vaikuttavat kansanterveyteen ja odotettavissa olevaan elinikään. No, siihen vaikuttavat tietysti useat tekijät, mutta elintarvikkeet ovat yksi tärkeimmistä. Haluaisin kiittää Thomas Hosakia tästä asiakirjan esittelystä. Mutta haluaisin kiinnittää huomioon yhteen asiaan. Kun tässä yhteydessä puhutaan elintarvikkeiden laatueroista, kyse on siis lopputuotteesta. Kun toimitetaan samalla tuotemerkillä erilaatuisia tuotteita, niin sehän on skandaali mutta olen kuullut, että tuotteiden laatuerot joskus tulevat esiin jo varhaisemmassa vaiheessa toimitusketjua. En tiedä, onko tämä tiedossa vai onko tätä tutkittu. Enkä tiedä, onko se mukana tässä asiakirjassakaan. al- tuotannon alkuvaiheessa oli sitten kyse kasvi- tai eläintuotteista. Viljelijät sitten, heidän pitäisi tietää, mille markkinoille he lähettävät tuotteensa. Ja he voivat sitten muuttaa tuotantomenetelmiään sen seurauksena. Eli jos puhutaan vaikka vähemmän vaativista markkinoista, siis köyhimmistä maista niin silloin voidaan käyttää enemmän suoja-aineita, lannoitteita ja kemikaaleja. Sillä tavalla saadaan suurempaa tuottoa, mutta samalla heikennetään tuotteiden laatua ja terveydellisyyttä. Sama koskee eläinten kasvatusta. Jos tuotanto menee köyhemmille, vähemmän kehittyneille markkinoille, tai markkinoille, joilla kuluttajat eivät niin hyvin tunne näitä asioita, niin silloin voi käyttää huonompaa rehua, voi käyttää enemmän antibiootteja eläimille ja niin edelleen. Se luo parempaa kasvua, paremman tuoton, tuotannosta tulee kannattavampaa, mutta tämä on kuluttajien edun vastaista ja tässä rikotaan myöskin bisnesetiikkaa. ja se vaikuttaa kielteisesti myöskin kuluttajien terveyteen. Eli onko tähän asiaan kiinnitetty huomiota? Onko sitä tutkittu? Koska jos on totta, niin mielestäni olisi kyse on rikollisesta toiminnasta ja vaikutukset ovat vielä vakavampia kuin laatuerot lopputuotteessa. Siellähän kyse on vain lopputuotteen laadusta, mutta se mitä minä tässä nyt tuon esille on se, että on käytetty eri tavalla esimerkiksi kemikaaleja ja se saattaa olla haitallista kansanterveydelle. The floor. Kiitoksia ja sitten vieraamme professori Ulbrecht, olkaa hyvä. Okay, then I'm sorry, professor. Aha, Selvä. Eli Ines, ole hyvä. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Meillä on kaksi lyhyttä kysymystä. Tainen, kuten tiedätte, että olemme tukeneet tällaista pilottiprojektia, jossa vertaillaan non-food-tuotteita. Ja kuinka pitkällä komissio ja muut ovat tässä pilottiprojektissa? Ja haluaisin toistaa Rosan kysymyksen, mitä konkreettisia tuloksia tutkimuksista on tullut ja vertailuista samatenkin. Vain nämä kaksi kysymystä. Paljon kiitoksia. Thank you, Ines. Uh, professor, you have the... Ja kiitos sitten. Professori, olkaa hyvä. Thank you very much for giving us the... Paljon kiitoksia siitä, että saamme mahdollisuuden kertoa parin viime vuoden työstämme komission yksiköissä tämän ongelman saattamiseksi lähemmäs mahdollista ratkaisua. Me olemme alkaneet käsitellä tuotteiden laatueroja koskevia huolia. Ensinnäkin pohtimalla sitä, mitä laadulla tarkoitetaan. Tämä on hyvin erilainen lähestymistapa, jos pyritään tunnistamaan se, mitä laatu tarkoittaa. Tietyt ulottuvuudet laadussa ovat sellaisia, että niitä voidaan mitata. Tämä on yksinkertaista. Me voimme esimerkiksi määrittää, kuinka paljon mm, erilaista sisältöä elintarvikkeessa on, mikä on niin ravintosisältö, mutta tähän liittyy paljon abstraktiempiakin kysymyksiä, joihin jo viitattiin. Onko tuote tuota, tuotettu kestävällä tavalla tai yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla? Nämä ovat asioita, joita on vaikeampi mitata ja me olemme keskittyneet tässä siihen, mikä on helpommin mitattavissa elintarvikkeiden osalta, eli niiden ravintosisältöön ja niiden aistin varaisiin ominaisuuksiin. Me olemme luoneet asiantuntijaverkoston, jossa on toimivaltaisten viranomaisten edustajia jäsenmaista ja sen lisäksi myöskin elintarvike- ja vähittäismyyntiteollisuuden edustajia ja muita eturyhmien edustajia. Luonnollisesti komissio on ollut mukana tässä työssä myöskin. Työn tuloksista on kerrottu hyvin monissa keskuksissa, myöskin Sherpa-kokouksissa ja korkean tason foorumin yhteydessä niin, että me kerromme verkostolle tuloksista, joita on saavutettu. Tämä verkosto ensinnäkin on luonut harmonisoidun lähestymistavan testaukseen. Tämä harmonisoitu lähestymistapa pohjaa kahdelle periaatteelle. Ensimmäinen näistä on se, että me sovimme tietyt perusperiaatteet, joita täytyy noudattaa, kun toimivaltainen viranomainen haluaa ryhtyä toimiin. Näytteiden ottoon ja laatuvertailuihin tässä reiluus, avoimuus, vertailtavuus ja tällaiset periaatteet ovat olleet pohjalla. Tämän lisäksi me olemme antaneet tiettyjä teknisiä suosituksia, joita pitäisi seurata tämän ohjelman toteutuksessa. Ohjelma on sitten käytetty niin kutsutusti rakennuspiirustusten luomiseksi me olimme ottaneet näytteitä ympäri Eurooppaa, jotta näkisimme, toimiiko tämä suunnitelma. Tämä oli ensimmäinen tavoite ja toinen tavoite oli saada käsitys siitä, kuinka suuri tämä ongelma on Euroopan unionissa. Tämä on jotakin, mitä me teemme tällä hetkellä. Me olemme tunnistaneet 145 tuotetta, jotka testataan. 20 jäsenmaata on ottanut käyttöön testiongelman ja hyvin tyytyväinen olen, kun voin kertoa, että 4. joulukuuta 15 näistä maista kertoi meille saamistaan tuloksista. Luonnollisesti me emme ole ehtineet vielä käsitellä tätä dataa, koska saimme sen vasta 4. päivä joulukuuta. Olen kuitenkin hyvin varma, että vuoden alussa meillä tulee olemaan ensimmäinen arviointi tästä datasta ja sen jälkeen voimme ryhtyä lisätoimiin, jotta voisimme tunnistaa sellaisia tuotteita, joista pitäisi tehdä aistinvarainen arviointi. Näin meillä olisi kattavampi kuva siitä, mitä tarkoittaa, kun tuotteen laadussa on eroja. Kiitoksia. You wanted to say something? Kiitos. Rosaliuksella jotain ihan lyhyesti, koska nyt aika alkaa loppua. Just a word. Um, you said 23 member states. Vain pari sanaa sanat 23 jäsenvaltiota ottaa osaa testaukseen. Mutta seurattavuuden hengessä mitkä maat eivät ota ottaa testaukseen? Tuo kiinnostaisi kovasti. Kuulen kollegoiden äänestä, että haluaisimme laatia yhdessä – säännöt koko prosessille. Emme jättäisi asiaa kokonaan korkealle tasolle, johon, jonka toimintaan emme ota osaa, mutta toisaalta kuullaan selvästi, että komissio, komissio ei ottanut osaa tähän ruokaa ja juomalovin toimintaan ja puolustaa kuluttajien etua. Ja siksi lop- korkean tason lopputekstiä ei ole vielä laadittu, vaan se laatii sen meidän kanssa yhdessä kokouksen jälkeen. Olen iloinen, että työskentelette tässä hengessä ja toivon, että jatkatte yhteistyötä tässä hengessä. Kiitos. Kiitoksia. Onko komissiolla tai professorilla nopeita vastauksia? Thank you. Kiitoksia puheenvuorosta. 20 jäsenvaltiota oli mukana tai oli ilmoittautunut testiohjelmaan, ne jotka puuttuvat, no minulla ei ole näitä tässä edessäni, mutta muistaakseni yhdistynyt kuningaskunta Irlanti, Itävalta, ja en tosiaan muista näitä ulkoa ikävä kyllä. Ai Ruotsi taisi olla. Suomi, Ruotsi, Minun täytyy tarkistaa tämä. Kiitoksia. Eli keskustelu päättyy tähän. Ja erityisesti haluaisin kiittää komissiota ja Usafia siitä, että olitte paikalla. Kiitoksia tästä raportoinnista. Eli hyvät kollegat, kokouksemme päättyy tähän, ellei ole muita asioita. Ja muistuttaisin, että seuraava kokous on ensi vuonna 21. tammikuuta. Ja haluaisin lämpimästi kiittää sihteeristöä, kaikkia henkilöstöä, neuvonantajia erinomaisesta työstä tänä vuonna. Me emme koskaan pärjäisi ilman teitä. Ja toivotan teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ja nyt alkaa sitten koordinaattoreiden kokous.